Everybody, I'm terribly sorry that I did come late here, but... Hyvää huomenta kaikille. Anteeksi, että olemme myöhässä. Minun täytyy kertoa teille, että näitä kokoushuoneita ei ole synkronoitu. Me olimme eri kokoushuoneessa edellisessä. Ja täällä oli eri aika laitettu paperiin, joten me olemme tässä nyt hiukan myöhässä. Mutta siitäpä syystä Voimme aloittaa aivan heti. Te olette saaneet esityslistan. Kaikki, voi puhua, kaikki voi puhua omaa kieltään. Meillä on 24 kieltä. Minä en ole saanut minkäänlaisia esityslistan muutosehdotuksia, joten se voidaan hyväksyä. Meillä ei ole mitään puheenjohtajan ilmoituksia. Ja teillä on pöytäkirjat edellisistä kokouksista käytössänne. Me haluaisimme tänään keskustella yhdestä ainoasta aiheesta. Kyseessä on väliarviointi eh, Pervans Beresiltä. Se pitäisi nyt olla käytössä kaikilla kielillä. Ensimmäinen versio oli ranskankielinen versio, sen jälkeen englanti ja nyt meillä on kaikki kieliversiot käytössämme, joten eh, Pervanche, eh, hän on tulossa, joten minä ehdottaisin. Eh, mutta Otmar saa puheenvuoron ihan pian. Me eh, käymme keskustelua seuraavasti. Ensin esittelijä esittelee aiheen, sen jälkeen hyvin avointa keskustelua ja esittelijä voi vetää langat sitten yhteen. Tästä tulee varmasti intensiivinen keskustelu, koska on paljon keskustelun aiheita. Otmar. Esittelijä on jo paikalla. Halusin kuitenkin puuttua esityslistaan. Siinä sanotaan, että käymme läpi tätä mietintöä ja arvioimme määräaikaa tarkistusten jättämiselle. Mutta sen perusteella, mitä ennen kuulin ja mitä käännöksistä sanottiin, niin ainakin omassa ryhmässäni, ja olen kuullut, että myös muissa ryhmissä halutaan, tai on käytetty paljon puheenvuoroja, tai niitä halutaan käyttää – ja jos haluamme pitää kiinni tavoitteestamme, eli siitä, että saamme hyvin laajan tuen tälle mietinnölle, niin silloin tarkistusten jättämisen määräaika 15.6. on mielestäni liian pian. Viime viikolla suurin osa tästä asiasta vastaavista henkilöistä olivat Kiinassa – ja osa taas sitten Yhdysvalloissa ja tai pian ollaan menossa Yhdysvaltoihin ja kaksi päivää vierailun jälkeen olisi sitten tämä virallinen tarkistusten jättämisen määräaika. Ja ei olisi mielestäni järkevää ottaa käsiteltäväksi yli sata tarkistusta, jos ihmisiä ei ole paikalla. ja sanoin, että ryhmän sisällä pitäisi koordinoida asioita, jotta sitten voisi keskustella tästä välitarkastuksesta esittelijän kanssa, mutta vielä näin ei ole tapahtunut ja kuulen, että muissakaan ryhmissä ei ole vielä päästy näin pitkälle. Joten siksi pyytäisin, että muutamme menettelytapaa. Tämä auttaa konsensuksen löytämisessä – jos lykkäisimme tarkistusten jättämisen määräaikaa vähintään viikolla eteenpäin. Näin meillä olisi enemmän aikaa keskustella sekä ryhmän sisällä että esittelijän kanssa tarkistuksista. Eli kuten sanoin, 15.6. on mielestäni liian aikaisin. Niin, kiitos Otmar. Halusin ottaa tämän kysymyksen kyllä keskusteluiden jälkeen esiin, mutta voimme tämän tietenkin ottaa esiin jo nyt heti. Meillä on iltapäivällä asiantuntijapaneeli täällä paikalla. Ja varmasti monista kysymyksistä pitää keskustella vielä heidänkin kanssaan. Ja olen samaa mieltä, että me kaikki haluamme sellaisen mietinnön, joka todella voi saada, jos ei nyt kaikkien jäsenten, mutta ainakin enemmistön, suuren enemmistön tuen taakseen. Tämän pitää olla tavoitteenamme, ei se, että saamme laadittua mietinnön, joka ei saa enemmistön tukea, ja joka sitten vielä kaiken lisäksi on täysin erilainen kuin mitä esittelijä on ehdottanut, joten olen periaatteessa kyllä yhtä mieltä Otmarin kanssa. Tarvitsemme lisää aikaa. Me tulemme piakkoin takaisin Yhdysvalloista ja kaksi päivää työstämisaikaa tälle on liian vähän. Ehkä voimme tästä nyt keskustella jo heti alkuun tai muuten sitten kokouksen lopussa. Ole Schmidt. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Mehän olemme käyneet keskustelua omassa ALDE-tiimissämme asiasta ja meillä on samankaltaisia ongelmia. Eli me tukisimme sitä, että lykättäisiin tarkistusten esittämistä noin viikolla, koska tämä mietintö aiheuttaa paljon huolta. Ja olisi helpompaa, jos, olisi helpompaa saada aikaan konsensus, jos meillä olisi enemmän aikaa. Joten me tuemme sitä, mitä Otmar Karas sanoi. Sven Giegold. Sven Giegold. I, I share... Niin, äh, minäkin olen äh, yhtä huolestunut. Olisi varmasti hyödyksi, jotta saisimme helpommaksi kompromissin, ettei olisi pelkästään äh, ryhmäkokouksille ylimääräistä viikkoa, vaan pitäisi käyttää tämä ylimääräinen viikko myös ensimmäiseen näkemysten vaihtoon ryhmien kesken. Yleensä se käytetään kompromissineuvotteluihin niin, että me saisimme tuntumaan siitä, mitkä ovat päähuolenaiheet tässä prosessissa. Me ehkä emme saa niinkään paljon, jos saamme ylimääräisen viikon, mutta on tärkeää käyttää tämä aikaa Marcelina Alvarez. Gracias, presidente. Yo Kiitos puheenjohtaja. Aivan kuten Otmario sanoi, puheenjohtajavaltio Espanja ei ole paikalla, eikä se ole sitä vielä, tätä esitystä kommentoinutkaan, että ne olisi todella hyvä saada teksti käännettyä. Thank you, Mr. Chairman. I fully support. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin tuen sitä, että lykkäämme tätä tarkistusten jättämistä. Se on hyvin järkevää. Kollegoilla on paljon tekemistä ja meidän täytyy myös koordinoida työtämme. Ja tällaisessa suuressa ryhmässä koordinointi on vielä vaikeampaa kuin pienemmässä. Eli jos voitaisiin lykätä tätä, niin me kyllä tuomme lykkäämistä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Otmar Karasia ei ainoastaan tästä ehdotuksesta, vaan äh, myös äh, tästä hengestä, jossa hän sen esitti. Minä äh, toivoin ainoastaan, että voisin keskustella ryhmien kanssa ennen kuin näitä tarkistuksia esitetään. Jos halutaan optimaaliset neuvottelut, niin nämä koordinointi työt pitäisi saada järjestettyä hyvältä pohjalta. Muussa tapauksessa tulee turhaumia, koska tulee tuhat tarkistusta ja muutama ihminen esittää niitä ja todella harvoista keskustellaan. Totta kai mm, täytyy tunnustaa se, mitä on tähän mennessä jo ymmärretty. Siinä on tietty johtolanka tässä mietinnössä, se on äh, neuvottelujen pohjana. Minulla ei siinä ole ongelmia, mutta pitää analysoida, minkälaista liukumaa siinä tulee äh, äänestyksessä täysistunnossa ja äänestyksessä valiokunnassa. Minun mielestäni äh, se, että meillä olisi ennen kesää äänestys valiokunnassa, se pitää edelleen olla meidän tavoitteemme, kun katsoo nyt tämän talon ulkopuolelle neuvostoa ja komissiota, niin meidän viestimme vahvuus on myös nopeus, koska ei mitään ongelmaa tässä suhteessa, joten tietenkin ryhmät voivat tavata ennen ja selventää tiettyjä näkökohtia ja jopa ennen kuin annetaan tarkistuksia ja ennen kuin keskustellaan kompromissitarkistuksista. Jos me haluamme äänestää valiokunnassa ennen kesätaukoa, mikä olisi viimeinen mahdollisuus? Milloin olisi viimeinen mahdollisuus pitää äänestys valiokunnassa? Voimme pitää ylimääräisenkin kokouksen valiokunnassa. Niin minun kysymykseni on seuraava. Minä näen tässä, että voimme viivyttää tai pidentää määräaikaa tarkistuksille korkeintaan viikolla – 22. päivä kesäkuuta. En ole niin varma, että yksi viikko riittää, jos todella halutaan. One week is okay. Onko yksi viikko riittävä, eli 22. vai 23. päivä? 20. No niin. Niin, kysymys on se, että voimmeko mennä 23. asti. Eli keskiviikko on liian pitkälle jo. for vote on the 13th of July with date. That's the problem. will not well, translation will, Niin, käännökset saattavat olla ongelma tässä. Mutta tosiaankin, jos me saamme avainkielille edes käännökset, niin sen pitää riittää. Me voimme sopia tämän yksimielisesti. Me pidennämme määräaikaa tarkistuksille yhdellä viikolla kesäkuun 22. päivään saakka. Hyvä. Kello 12. Siinä. No niin. Nyt voimmekin äh, siirtyä aamun keskustelun aiheeseen. Pyytäisin, että Pervanche esittelee jälleen kerran nämä avainkohdat äh, ja sitten aloitamme keskustelun nyt kun kaikki ovat äh, päässeet lukemaan omalla kielellään mietinnön. Euh, Kiitoksia. Meillähän oli tässä ensimmäinen näkemysten vaihto 18. toukokuuta Strasbourgissa silloin hyvin harvat olivat päässeet lukemaan yksityiskohtaisesti mietinnön ja muistuttaisin vielä siitä, että tämä mietintö saatiin päätökseen 6.5. ja sen jälkeen on tapahtunut paljon asioita, jotka tietenkään eivät tule esiin mietinnössä. Ja varmasti näistä keskustellaan tarkistuksen, tarkistuksien puitteissa tämä analyysi, jonka haluaisin esittää siitä, mitä on tapahtunut 6.5. jälkeen ja nämä uudet näkemykset, joita on esitetty kriisistä. Nyt kun aloitamme keskustelut, niin haluaisin kommentoida niistä, koska sellainen kuin tämä mietintö tällä hetkellä on, niin voidaan katsoa, miten kriisi on kehittynyt. Nyt voidaan katsoa kriisiä sellaisena, että se on valtionvelan kriisi. Kyse on siis valtionvelan kriisistä ja se on hiukan eh, harhaanjohtavaa, kun mietitään eh, niitä vaihtoehtoja, joilla päästään kriisin yli koska jos tällä hetkellä on valtionvelan kriisi Euroopan unionin tietyissä maissa, on myös paljon muita maita, joissa on ylimääräistä velkaa, eivätkä markkinat ole niiden kimpussa. Nyt kun mietimme hallinnollisesti euroaluetta ja taloudellista rahapoliittista pilaria, niitä pitää tarkastella hyvin tarkasti, jotta voidaan analysoida näitä uusia kriisin ulottuvuuksia. Sitten itse mietinnöstä. Tässä on paljonkin ehdotuksia ja tasapaino, diagnosinen tasapaino olemassa. Minä en pala siihen, mitä viimeksi sanoin, mutta painottaisin vielä kollegoille tiettyjä kohtia, jotka mielestäni vaikuttavat ehdottoman kriittisiltä tässä mietinnössä. E, ei meidän tarvitse keskittää keskustelua ainoastaan näihin kohtiin, mutta minulle nämä kohdat ovat sellaisia ehdotuksia, jotka ovat hyvinkin olennaisia. Ja minä luen tämän luettelon tässä keskusteluvaiheessa se on hyödyksi, kun meillä on ensimmäinen näkemysten vaihto ryhmien kanssa johdantosan kappale F, kohta 20, 116, 122, 130, 133, 154, 168, 169 ja 176. Minkä tähden siis juuri nämä kohdat? Nämä ovat sellaisia kohtia, jotka tässä mietinnössä auttavat meitä esittämään Euroopan unionille yhdellä äänellä sen, mikä on tie kriisistä ulos. Jos parlamentille sopii, niin näin voimme antaa sellaisen viestin, jota kansalaiset odottavat, eli toivon viestin. Toivon viestissä sanotaan, että Euroopan unionilla on jotain tehtävä. Se pystyy toimimaan hyödyllisesti, jotta tulevaisuudessa – siinä maailmassa, koska nyt nähdään, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Vaikka jokaisessa maassa on tietysti omat ongelmansa kohdata kriisi, silti on uusia elementtejä, joita EU voi eh, tuoda kriisin ratkaisuksi. Niihin liittyy kestävyys ja solidaarisuus. Ja tässä hengessä esitän näitä yksityiskohtia. En mene ihan yksityiskohtiin, eh, koska me varmasti muistamme, että eh, Euroopan unionilla on toimivaltuuksia, joita se ei käytä välttämättä hyvin. Ja on tärkeää, että EU e käyttää sopimuksissa sille tarjottuja toimivaltuuksia ja puhuu yhdellä äänellä, koska meillä on rahoitusvälineet ja meillä on tietyt valtuudet, jonka avulla voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin. Ja nämä haasteet tunnistettiin jo maaliskuussa 2007, mm, kun rakennettiin strategiaa, joka liittyy ympäristön ja energian kestävyyteen. Ja vielä viimeisenä mainitsisin äh, kriisin, kriisiä analysoitaessa äh, nämä esitykset, joita meillä nyt tässä on edessämme. G20 suhtautuu joskus hyvin globaalisti ja sillä tavoin voimme katsoa tasapainoa eri äh, ehdotusten välillä, mutta sillä ei ole täytäntöönpano kykyä sillä tavoin kuin Euroopan unionilla on. Niinpä olen huolissani siitä, että me katsomme näitä ehdotuksia, joita on tehty ajatellen rahoitusmarkkinoiden sääntelyä ja valvontaa. Tässä Euroopan yleinen intressi tulee esiin ja pitkän aikavälin rahoitus innovaatio. Niitä tarvitaan, jotta Euroopan unionista tulee nettopanostaja. Ja kansalaiset varmasti odottavat, että palaamme työllisyystasoon, joka on oikea kaikille. Nyt en halua pidentää ja pitkittää keskustelua tässä vaiheessa kollegoilla varmasti on ollut mahdollisuus 18. Eh, päivä toukokuuta jälkeen lukea nämä ehdotukset, joita mietinnössä on. Haluan välittää nimenomaan toivon, toiveikkaan viestin ja Euroopan parlamentin pitää sellainen esittää tämän mietinnön kautta. Ja tällaisen minä olen tunnistanut jo tässä. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Ich habe jetzt äh, Kiitoksia, Pervanche. Nyt viisi seuraavaa puhuja on pyytänyt puheenvuoron. Kuunnelkaa. Ensin Pietikäinen, sitten Borgezio, Thomas Mann, De ja Magdalena Alvarez ja vielä Ole Schmidt, Pascal, Otmar Karas. Ja sitten vielä ennen kuin siirrymme toiselle kierrokselle, antaisin lyhyesti puheenvuoron komission edustajalle. Ha, melkein kaikki haluavat siis puhua. No niin, aloittakaamme. Thank you, Mr. Um, kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että otitte huomioon sen, että tarvitsemme hiukan enemmän aikaa mietinnön työstämiseen. Mielestäni meidän tavoitteemme poliittisessa ryhmässä on tietenkin saada aikaan niin hyvä mietintö kuin mahdollista ja mennä eteenpäin yksimielisyyden pohjalta, koska tämä on ainoa keino luoda sellaista poliittista vipuvoimaa, jota haluamme omille kannoillemme. Ensimmäinen yleinen kommenttini olisi se, että minä pidän politiikasta juuri sen vuoksi, että meillä on erilaisia mielipiteitä ja ideologisia tulkintoja. Se on ehkä koko jutun ydin. Mutta me EPPssä tulkitsemme näitä eri sanojen määritelmiä hiukan eri tavalla kuin sosialistit. Ihan oikeinhan tämä varmasti on. Ja haluaisinkin pyytää, että kun me tarkistelemme näitä analyysejä, niin pyrkisimme saavuttamaan laajan konsensuksen siitä, mikä oli asetuksen virhe ja mikä johti lopulta siihen, että Euroopassa ja globaalistikin puhutaan ylisääntelystä. Siksi haluaisin, että kielenkäyttöä hiukan täällä muutettaisiin aika drastisesti, kun tätä ana- mietintöä analysoidaan, niin että me äh, riisuisimme siitä ideologiset termit ja kuvaukset. Sitten Peras kommentoi Kreikan akuuttia tilannetta. No, mielestäni se ei ole kuitenkaan perustekijöitä muuttanut, koska meillä oli asetus juuri tästä tähänkin liittyen, ja komissio ja parlamentti ovat pyrkineet saamaan aikaan vakautta, on vakaussopimus. Mutta kun puhutaan tästä val- valtion velkakysymyksestä, niin jäsenvaltiot ja neuvosto eivät ole halunneet kuitenkaan komissiota ne noudatella. Ja Kreikan, äh, Kreikan ongelma on vain seurausta äh, talous- ja rahoituskriisistä ja, ja julkisen talouden äh, hulvattomuudesta. Kreikan ongelman jälkeen haluamme ehkä korostaa hiukan enemmän sitä, että Euroopan unionia tarvitaan enemmän. Tämä, tällainen ongelma vain korostuu, kun valtiot yksin yrittävät käsitellä tällaisia komplekseja asioita, jotka ovat kuitenkin suurimmaksi osaksi globaaleja ongelmia. Me olemme pyrkineet parhaamme mukaan tehdä hyvää yhteistyötä esittelijän kanssa löytääksemme tällaisen johdonmukaisen lähestymistavan sen sijaan, että olisi miljoonia erilaisia tarkistuksia ja tähdentäisin, että niiden seikkojen lisäksi, jotka minä olen ottanut esiin, haluaisimme vielä ehkäpä puhua enemmän kasvun näkymistä, mikä on pk-yritysten rooli, mikä on julkisen ja privaattisektorin osuus rahoituksessa, ja ehkäpä meillä on mielipideeroja sosiaaliulottuvuudesta, mutta ehkä meidän pitäisi löytää yhteinen näkemys tästä sosiaalisesta ulottuvuudesta. Sitä pitäisi toisaalta vahvistaa Euroopan unionissa, mutta toisaalta täytyisi pohtia myös sisämarkkinoiden toimivuutta. Ja tässä on monia asioita, joita meidän tulisi hyvässä yhteistyössä kehitellä, kun lähestymme seuraavia askeleita, askelia kohti tätä kovasti toivottua Euroopan laajuista ja globaaliakin sääntelyä. Tarvitaan tietty tasapaino asetuksen välillä ja toisaalta tilanteen vaatimusten välillä. Kun ajatellaan rahoitusvalvontalainsäädäntöä, niin kyllä mielestäni sellaisen aikaansaaminen on riittävä toimi Euroopan tasolla. Signor Borgesio. Kiitoksia sitten Borgesio. Kiitos puheenjohtaja. Itse suhtaudun tähän tehtyyn mietintöön tai mietintöluonnokseen aika kriittisesti. vaikkakin tässä tulee kyllä monilta osin aivan oikein ja hyödyllisestikin käsitellyksi monet perusasiat. Mutta perusolettamukseni ja näkemykseni on se, että mietintöön on liikaa vaikuttanut tietty poliittinen näkemys. Ja tässä sitä on kritisoitava erityisesti silloin, kun tässä tehdään ehdotuksia rahoituksesta ilman, että annetaan mitään reaalitaloudellisia konkreettisia ratkaisuehdotuksia, joilla jäsenvaltiot pääsisivät nykyisestä kriisistä eroon. Lisäksi olen sitä mieltä, että näin tärkeä mietintö, se on ensimmäinen, joka valiokunnassamme on laadittu, niin sen pitäisi paljastaa hieman sitä, kuka todella kantaa perimmäisen vastuun kriisistä. Tämä kriisi, jota nyt analysoimme, se ei ole syntynyt tyhjästä, vaan on vastuutahoja, on syitä. Ja siksi tarvitaan kattavampi kokonaisnäkemys näistä syistä. Meidän täytyy ymmärtää, mistä kriisi on tullut, mihin se on meitä viemässä. Ja tämä, mitä ajattelen, tulee myöhemmin heijastumaan lisähuomioistani, mutta vielä yksi asia kohdasta 153. Tässä Pervaus ehdottaa viisaiden ryhmää. Aivan. Tämä on hyvä, mutta ryhmä käsitteli sitten rahoitushallintaa, taloudellista hallintaa. No, puheenjohtaja Van Rompuy osallistuu Espanjassa Bilderbergin kerhon viralliseen toimintaan. Ja haluan kysyä, haluammeko me antaa rahoitushallinnan valvonnan tälle ryhmälle? Tämä on varmasti mielenkiintoinen kysymys. Tämä on yksi asia, joka liittyy myös näihin kriisin syihin. Haluammeko me, halua, haluammeko me neuvoja tällaisilta pankkimaailman guruilta. Ehkä he eivät ole niinkään kaukana näistä varsinaisista kriisin syistä. Tätä täytyy pohtia. Sitten näihin varsinaisiin ehdotuksiin. En hyväksy ehdotusta siitä, että otettaisiin käyttöön uusia eurooppalaisia veroja. Meidän talouksemme rasittavat jo aivan liian monet verot, ja tämä olisi äärimmäisen huono merkki Eh, ihmisille, että haluaisimme tällä tavoin ratkaista talouden ongelmia ja lähteä tällaisen strategian perään. Tämä. Siis meidän pitää puhua enemmän siitä, kuinka päästään elvytykseen ja siihen, kuinka pk-yritykset eri aloilla maataloudesta kauppaan voivat tässä edesauttaa. Sitten kohta 153, jos nyt oikein muistan. Siinä puhutaan pk-yrityksistä. Niin se, se on jäänyt tässä mielestäni aika vähäisen asemaan. Sen pitäisi olla oma kappaleensa. Meidän täytyy katsoa todella perinpohjaisesti miten luoton annon, luotonsaannin vaikeus on todella vaikuttanut PK-yrityksiin. Pankkijärjestelmä on tuettu todella laajasti, mutta PK-yritykset ovat saaneet tästä kaikesta osakseen ainoastaan rippeet. Finanssi politiikka usein kuristaa pk-yritykset täysin elinkelvottomiksi. Ja minulla on tästä henkilökohtaista kokemusta kyllä omasta maastani. Eli mielestäni olemme nyt kyllä menossa aivan väärän suuntaan. Elvytyspolitiikan keskiön ei ole laitettu oikeita asioita, oikeita järjestelmää. Eli mitä tulee sitten pankkimaailmaan, tilanne on samankaltainen. Eikä meidän pitäisi pohtia myös sitä äärimmäisen tärkeää roolia, joka on tällaisilla osuuskunta- ja alueellisilla pankeilla. Itse kannatan alueiden Eurooppaa. Ja mielestäni tämä alueellinen ulottuvuus ei näy tässä mietinnössä, vaikka se olisi olennainen osa niitä ehdotuksia, joita meidän on tehtävä. Palaan vielä eri syihin, kriisin syihin ja erityisesti siihen, kuinka voidaan välttää tehdyt rikokset rahoitusmaailmassa. Tarvitaan todella selkeitä toimia, joilla voidaan rajoittaa pankkien rakenteellisten tuotteiden liikkeelle laskua. Tämä on hyvin tärkeää Täällä Cityssä puhutaan Kiinan muurista. Esimerkiksi omassa maassani vakuutusala alan, sillä täytyy puhua tästä mahdollisuudesta, Kiinan muurin mahdollisuudesta, niin että eri tahot ovat todella oikealla tavalla mukana. Tässä kriisissä on syntynyt valtaisia eturistiriitoja ja me emme ole puuttumassa niihin lähestulkoon lainkaan. Ja jos niihin ei puututa, se olisi todella vakavaa. Ja silloin kantaisimme osa vastuumme siitä, että emme olisi tehneet töitä oikealla tavalla. Eli tarvitaan toimia, eturistiriitojen puutta, poistamiseksi. Ne todella vaikeuttavat tilannetta. Ja tällainen luottoluokitusrooli pitäisi antaa ainoastaan keskuspankeille. Niiden täytyy olla tietenkin poliittisista voimista riippumattomia. Ne eivät saa olla mitenkään puoluepolitiikan ohjailemia. Aivan lopuksi haluaisin vielä korostaa, että tähän eturistiriita konfliktiin äh, liittyy olennainen riski tällaisista konsulenttitoimistoista, joissa äh, annetaan rahoitus äh, neuvoja niin, että saman tahon sisällä tavallaan omat ihmiset antavat tätä neuvontaa ja siitä syntyy todellinen eturistiriita. Ja vielä aivan lopuksi työntekijöiden osallistumisoikeus yrityksissä. Nyt on aika laatia vihreä kirja. Italian työministeri Maroni on korostanut tätä ja nyt tämä kriisi antaa meille todellisen mahdollisuuden ottaa käyttöön eurooppalainen malli, jolla voidaan nyt todella saada uusi aikakausi alulle tässäkin kysymyksessä. Nyt on aika antaa päätösvaltaa myös työntekijöille. Dank, ehm, ja, het zal u er niet verbazen dat ik eh, de rapporteur heb van... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan todellakin lämpimästi onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä ja kiittää häntä. On nyt tärkeää huomata, että Euroopan kansalaiset tarvitsevat Euroopan parlamentista mietinnön, jossa on sosiaalinen sydän. Ja näin tässä mietinnössä nimenomaan on. me haluamme asettaa tiettyjä ehdotuksia itsekin yhdistyneestä vasemmistosta. Ensinnäkin eh, tilanteen analyysi. Tietenkin eh, sivujen lukumäärä on rajallinen tällaisessa mietinnössä, mutta eh, on vaikea lukea tätä mietintöä keskimääräiselle kansalaiselle. Siinä on paljon teknisiä asioita. Se on tietenkin hyvä, jos halutaan ratkaista teknisiä kysymyksiä, mutta olisi hyvä, jos aivan alussa mentäisiin tuohon kulttuuriin, joka on ollut viime aikojen henki, eli eh, ahneus ja pelin henki me olemme paljolti pk-yrittäjiä ja he ottavat juuri riskin, mutta viime vuosina on ollut olemassa tämä ahneuden kulttuuri, josta on tullut myös nopean rikastumisen kulttuuri. Ja tämä on painottunut paljolti liikaa viime vuosina. Ja niinpä ähm, näin kävi. Tässä kuitenkin tehtiin tiettyjä valintoja selkeästi ja nähtiin, että sellaiset äh, maat, jotka eivät halunneet valvontaa, äh, sinne perustettiin äh, rahoituslaitosten pää, konttoreita, mutta me olemme oppineet kriisistä, että ahneus ja keinottelu, liiallinen luottamus markkinoihin, että markkinat ratkaisisivat ongelmat, se on asia, nämä ovat asioita, jotka täytyy jättää taaksemme. Ja tämä asia puuttuu tästä mietinnöstä. Nyt kun meillä on äh, talous- ja rahoituskriisi, meidän ei äh, pidä rajoittua ainoastaan äh, rahoituslaitoksiin tässä kun katsotaan Yhdysvaltoja, on nähtävissä, että autoteollisuus on saanut hallituksen tukea, koska katsottiin, että se on liian suuri teollisuuden ala, joka voisi romahtaa. Tästä voidaan vetää paralleeli pankkeihin. Ja jos yritykset tulevat niin suuriksi, että niitä ei voida päästää romahtamaan, niin se herättää sitten kysymyksen siitä, että pitääkö todellakin veronmaksajia maksaa tällaisesta. Nyt sitten ihan konkreettisiin asiakohtiin. Mietinnössä haetaan eurooppalaista ratkaisua kaikkiin näihin ongelmiin, ja ymmärrän kyllä tällaisen lähestymistavan, mutta silti meillä on tässä ongelma, kun katsotaan sitä, mitä yleensä kuulemme Euroopan neuvostosta, niin silloin meillä on nähtävissä pakkomielle ajatellen vakauspakettia ja kolme prosentin rajaa vajeeseen. Paljon vähemmän on merkkejä siitä, että torjuttaisiin köyhyyttä. Sanoisin, että 20 prosenttia EUn väestöstä on köyhyysrajan alapuolella. Myös nämä kuritoimet, joihin pitää ryhtyä, mutta ne tarkoittavat, että julkista sektoria vähennetään vielä pienemmäksi. Eli toisaalta pitää säästää ja sitten toisaalta taas pitää olla sosiaalisesti oikeudenmukainen ja puuttua köyhyyteen. Euroopalla ei ole kovinkaan hyvää, hyviä kokemuksia tästä, ei ole paljonkaan merkkejä siitä me tarvitsemme erilaisen lähestymistavan, mutta kysyisin esittelijältä. Sosiaalinen ulottuvuus, miten hän saa Euroopan instituutioiden tuen, että tässä tehdään oikeat valinnat. Haluaisin tietää, onko tässä vielä muutosmahdollisuuksia ja pari muutakin seikkaa. Olen edellisen edellisen puhujan kanssa samaa mieltä siitä, että työntekijöiden mukaantulo ja omistajavalvonta, ne ovat tärkeitä kysymyksiä. Mm, hollantilaiset ovat sillä kannalla, että jopa puolet, puolet johdosta tai yrityksen hallituksesta valittaisiin työntekijöiden suulla. Eli tämän tyyppisiä muutoksia. Muutama muukin pieni seikka, mä en käy niitä käy läpi nyt mutta myöhemmin. Pääasiallisesti tuen mietintöä. Kiitos sitten Magdalena. Eh, gracias, Kiitos. Varmasti olemme kaikki yhtä mieltä siitä, kuinka tärkeä tämä mietintö on. Pervans on tehnyt loistavaa työtä. Hän analysoi loistavasti syitä ja kriisin eh, vaikutuksia. Olen yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy ennen kaikkea suojella kansalaisia entistä voimakkaammin. Ja meidän täytyy näin ollen tehostaa niitä välineitä, joita Euroopalla on käytössään tähän pääsemiseksi. Eli meidän täytyy todella tarttua sellaisiin toimiin, joilla tilannetta voidaan parantaa. Euroopan parlamentin täytyy olla eturintamassa, meidän täytyy saada aikaan muutosta ja uusia ideoita ajatuksia. Täällä on puhuttu paljon tästä Euroopan, eurooppalaisesta rahastosta ja siitä, mitä pitää tehdä luottoluokituslaitoksille. Mutta yksi asia on mielestäni hyvin tärkeä, jota pitää vielä tässä asiakirjassa syventää. Tämä liittyy vakaus- ja kasvusopimukseen. Mielestäni tällä hetkellä meidän täytyy korostaa ja kasvattaa Euroopan kasvupotentiaalia ja kykyä ja tätä kautta työllisyyttä. Meidän täytyy antaa tämän sopimuksen kautta mahdollisuus vakautuksen, fiskaalipolitiikan konsolidointiin, jotta voidaan saada aikaan sitten rakenteellisia muutoksia ja toteuttaa strategiaa 2020. Nämä ovat niitä asioita, joita haluaisin, että tähän enemmän vielä puututtaisiin ja todella tulkittaisiin sitä, mitä vakaus- ja kasvusopimus merkitsee ja miten se vaikuttaa finanssipolitiikkaan. Ja täytyy kiinnittää todellista huomiota tämän sopimuksen täyttymiskriteereihin. Ja, vielen Kiitoksia sitten Thomas Mann. Kiitoksia. Kun käsittelemme ensi kertaa tätä Pervansin mietintöä, sain jo käyttää muutaman puheenvuoron ja olimme yhtä mieltä siitä, että tarvitsemme tavallaan tiivistelmä tästä ja painottaa tiettyjä asioita. Emme saa missään muotoa laatia ideologista mietintöä, tämä on täysin totta. Ja kun tätä nyt lykättiin, tässä onnistuimme, niin varmasti nyt saamme aikaan sitten tarvittavan tasapainon. Sosiaalipolitiikassa en pidä hyvänä sitä, että kasvu ja sosiaalipolitiikka tavallaan aina asetetaan vastakkain, vaan täytyy saada aikaan sopiva tasapaino. Meidän täytyy sanoa, että kasvu on mahdollista, mutta tarvitaan tiettyjä kriteereitä, laadullisia kriteereitä kasvulle. Tähän liittyy toinen ulottuvuus, ja tämä on tärkeä. Mutta tarvitsemme todella sellaisen mietinnön, joka on tasapainoinen. Ja tämä täytyy olla meidän yhteinen tavoitteemme. Ja näistä kahdesta viimeisestä puheenvuorosta en tiedä nyt, onko lähestymistapa täysin samankaltainen. Minä haluaisin tukea Pervanchia. Me käymme todella kamppailua rahoitusmaailman toimijoiden kanssa. Sanotaan, että kriisin aiheutti se, että valtion velkaantumista ei koskaan rajoitettu kylliksi. Me haluamme kyllä, että hallituksilla on oikeat toimintaedellytykset, mitä tulee velkaantumiseen, mutta tähän täytyy saada mukaan eri toimi, toimijoita, aivan kuten Pervans sanoi. Käydään myös taisteluita. On maita, joissa on korkea valtionvelka, mutta siihen ei puututa. Ja yksi tällaisista maista on Japani ja Euroopassa meillä on myös suuri, suurin velamaita ja nyt siitä on koitunut ongelmia. Ehkä tähän pitäisi puuttua. Kohta 63. Täällä puhuttiin vakaussopimuksen tulkinnasta. Sanotaan, että sitä ei tulkita oikein, mutta kyllä sitä on tulkittu, mutta sitä on myös rikottu. Saksa ja Ranska ovat sitä rikkoneet on sanottu, että siitä huolimatta sanktioita ei saa ottaa käyttöön. Meidän täytyy todella huolehtia siitä, että meillä on selkeät rakenteet. Pervans puhuu tämän sopimuksen repressiivisestä luonteesta. Jos me vahvistamme sopimusta ja sanomme, että pitäkää kiinni näistä yhdessä sovituista kriteereistä, niin silloin me voimme pärjätä. Ei ole järkeä lähteä muuttamaan vakaussopimusta tai tulkistaa sitä eri tavoin kuin tähän asti, vaan tärkeää on, että valvotaan, että siitä todella pidetään kiinni. Tarvitaan kuria. Poliitikot luovat toimintapuitteet, mutta jos tähänkään ei pystytä, niin silloin ne päästä eteenpäin. Kiitoksia. Tässä tuli nyt paljon ehdotuksia ja tämä vaikuttaa tietenkin myös komissioon ja komissio onkin pyytänyt puheenvuoroa. Ehkä ensin Rovan Schlyman voisi saada puheenvuoron. Thank you, Chairman. Well, actually... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, minä olen vastuussa rahoituspalveluista kilpailu DGssä käsittelen myös antitrusteja rahoituspalvelualueella, joten minun vastuualuettani todellakin on kilpailu, mutta varmasti DG Market tai DG ECFIN kollegalla on varmasti sanottavaa sen jälkeen, kun minä olen puhunut, tai voivat lähettää kirjallisesti kommenttinsa myöhemmin. Lyhyesti haluaisin ensinnäkin todeta, että olen pahoillani siitä, että meidän toistuvat tarjouksemme päästä tulla selittämään kilpailupolitiikkaa asioita ja niitä toimia, joihin olemme ryhtyneet ja joita toteutamme rahoituskriisin ikässä, kun olemme, ja niihin ei ole vastattu. Se olisi voinut olla hyödyksi nimittäin. Kommenttia mikrofonin ulkopuolelta. Niin, ja puhuja jatkaa. Ehkäpä teknisesti olisi kuitenkin hyödyksi ymmärtää tämän järjestelmän monimutkaisuuksia, koska kun nyt luen tätä mietintöä, niin ehkäpä selvityksestä olisi saattanut olla hyötyä. Mutta olemme kyllä mielellämme kommentoimme vielä kirjallisesti tätä asiaa. Niin, keskittyisin neljään asiaan, mutta varmasti kirjallisiin kommentteihin tulee sisällytetään vielä useampiakin. Ensinnäkin 49 kohta fuusioiden valvonnasta. Mietinnössä pahoitellaan sitä, että kilpailupolitiikassa ei ole sellaista osiota, joka mahdollistaa investointipankkien fuusioita tai tällaisten back-office-palveluiden järjestämistä tai muuta. No komissiolla on kyllä toimivaltaa fuusioita tässäkin suhteessa tutkia. Fuusiolainsäädäntö pätee kaikkiin alueisiin mukaan luettuna back-office-palvelut ja luottoluokituslaitokset ja investointipankit. Kyllä, nämäkin kuuluvat fuusioasetusten piiriin, joten minkälaista poikkeusta tähän sääntöön ei ole jopa pankkisektorin nämä pelastustoimet tarkastetaan tämän lainsäädännön mukaisesti. Ja minkälaisia fuusioita ei voida toteuttaa ennen kuin komissiolta annetaan siihen lupa? Fuusiot voidaan kieltää, jos ne johtavat siihen, että dominoilla markkina-asema vahvistuu tai yleisesti johtavat siihen, että kilpailu estyy niiden vuoksi. Kriisin puitteissa olemme näin tehneet. Esimerkiksi Fortis Belgia ja PNB Paribas, Fortis Luxemburg ja näiden pankkien toimet tarkistettiin fuusioasetusten mukaisesti ja kaikki asiaan liittyvät seikat tutkittiin samoin kuin Belgian ja Luxemburgin luottokorttikysymykset. Eli fuusiovalvontaa tässä yhteydessä on ollut. Ja täytyy myös todeta, että kun puhutaan valtion tuista ja avuista, niin niidenkin yhteydessä me varmistamme sen ja pyrimme varmistamaan sen, että investoinnit eivät johda kilpailua vääristävään tilanteeseen, vaan sellaiseen tilanteeseen, jossa kilpailu toteutuu paremmin. Sen vuoksihan me olemme täällä. Haluaisin tähdentää, että ehkä saattaa olla tiettyjä kynnyksiä, jotka estävät meitä toimimasta, mutta me olemme yhteydessä kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa, jotta voimme varmistaa sen, että periaatteita noudatetaan. Sitten seuraavaksi lyhyesti. Kohdassa 88 mainitsette yhtenäisen tällaisen yksi, yksi koko sopii kaikille ratkaisun kriisiin. Tämä mainitaan tässä ja sitä kritisoidaan. No, No, kriisin ensimmäisen puoliskon aikana komissio esitti useita tiedonantoja, jotka sitovat komissiota, kun puhutaan valtioiden tukiin liittyvästä valvonnasta. Ja näissä asiakirjoissa annetaan osvittaa myös jäsenvaltioille, jotta eri toimien kilpailuvaikutuksiin täytyy kiinnittää huomiota. Ne puitteet, jotka on rahoituspalvelusektorille annettu, varmistavat sen, että ne tukijärjestelmät, vaikka jäsenvaltioiden tukijärjestelmiä ei ole täysin harmonisoitu, kaikissa jäsenvaltioissahan on eri, e, eri tilanteet, mutta kuitenkin jäsenvaltiot toimivat tiettyjen reunaehtojen puitteissa, jotka on selvästi määritellyt. Kansallisen, kansallisia tukiohjelmia halutaan koordinoida. Tämä liittyy muun muassa rekapitalisointiin ja yksi tärkeistä tavoitteista, kun puhutaan näistä kansallisista järjestelyistä, on varmistaa se, että pankit voivat jatkossakin antaa reaalitalouteen lainoitusta. Tässä yhteydessä olemme rekapitalisaatiotiedonantoamme muuttaneet niin, että tehdään ero toimivien, hyvien, vakaiden pankkien ja ei-vakaiden pankkien välillä niin, että vakaisiin pankkeihin ei, osa, ei sovelleta ihan samoja ehtoja kuin ei-vakaisiin. Eli tämä on ollut sellainen prosessi, jossa koordinaatiota on tapahtunut, joka on mahdollistanut sen, että kansalliset tukiohjelmat on toteutettu koordinoidulla tavalla Eli me olemme koordinaatiomekanismeissakin noudattaneet valtionapusääntöjä, jotta myös pankit kantaisivat osansa riskeistä ja riskien uudelleenjärjestämisestä. Täytyy myös muistaa, että meillä on tiettyjä tilanteita, joissa pankkien täytyy tehdä saneeraussuunnitelmia jotta voidaan varmistaa se, että pankkien täytyy myös kantaa oma osuutensa kustannuksista, maksaa lainat takaisin. Me olemme saneeraussuunnitelmiin sisällyttänyt myös sen, että olemme sisällyttäneet myös korvausjärjestelmät yritysten hyvään hallintotapaan liittyvät kysymykset ja niin edespäin. Sitten lyhyesti kohta 112. Siinä puhutaan näistä ulospääsystrategioista. Jo kriisin alussa, siis on totta, että siinä vaiheessa, kun vuonna 2008 syksyllä oli useita pankkeja, joita oli pelastettava, ja oli selvää, että emme halunneet sellaista tilannetta, eh, jollainen vallitsi USAssa, eli kuten Lehman Brothersin yhteydessä, eli epäterveellä tavalla lopetettiin koko yritys, niin ehkä tuolloin olimme aika hölläkätisiä, annoimme jäsenvaltioiden pelastaa näitä yrityksiä, mutta sanoimme, että sekin aika koittaa, kun tästä täytyy hinta maksaa. Eli niin, ne pankit, jotka ovat saaneet valtion tukea, niiden täytyy saneerata, täytyy kohdata seuraamukset. Ja tämä on ainakin niiden yritysten osalta, joiden osalta olemme työn saaneet päätökseen, johtanut siihen, että taseet ovat kyllä kutistuneet. Joten ihan alusta saakka on ollut selvää se, että sekin päivä koittaa, kun siihen suureen rahasummaan täytyy kiinnittää huomiota, joka pankeille on annettu. Ja ne säännöt, joiden puitteissa toimimme, ovat poikkeuksellisia. Tilannekin on poikkeuksellinen, koska mehän, meillähän on myös poikkeuksellinen oikeusperusta, joka liittyy nimenomaan jäsenvaltioiden taloudellisen tilanteen vakavuuteen. Ja jossain vaiheessa täytyy palata normaaleihin markkina- ehtoihin, mutta ei vanhanlaisiin, vaan uudenlaisiin, niin että otetaan huomioon se, että pääomaa tarvitaan enemmän, hyvät hallinnointijärjestelyt täytyy ottaa huomioon, monet sellaiset asiat, jotka tällä hetkellä ovat komission tulevassa tiedonannossa mukana. Sitten tämä normaaleihin markkina markkinatilanteeseen palautuminen on ollut lähtökohta alusta saakka ja komissaari Almunia muistaakseni on todennut, että edelleenkin täytyy olla varovainen, koska tilanne on edelleen hauras, mutta täytyy valmistautua palaamaan normaaliuteen. Ja ensimmäinen askel, jonka olemme e, aloittaneet, oli näiden takuujärjestelyjen järjestelyistä pikkuhiljaa luopuminen niin, että ensimmäinen 7.2010 alkaen hankkiudutaan eroon valtioiden takujärjestelyistä niin, että pankkien luottokelpoisuus täytyy ottaa, siis tiukkenee. Ja ne pankit, jotka edelleenkin ovat näiden takuujärjestelmien alaisina, niiden täytyy esittää jonkinlainen vakaussuunnitelma komissiolle. Eli nyt ehtoja tiukennetaan. ja recap-suunnitelmien mukaan tullaan tekemään sama asia. Mutta tässä kohtaa tilanne on hiukan erilainen, koska näissä suunnitelmissa, suunnitelmiin on rakennettu sisään jo ehdot. Ja lopuksi kohta 149. Siellä pyydetään komissiota tutkimaan investointipankkeja – ei tämä ole mikään uusi pyyntö. Me olemme kuulleet tämän usean otteeseen ja olemme tarkastelleet rahoituspalvelusektoria mukaan luettuna investointipankit. Olemme pohtineet, onko sellaista toimintaa, joka on artiklan 101 ja 102 kilpailusääntöjen vastaista. Tahtoo sanoa dominoiva markkina-aseman väärinkäyttö tai muuta. Meillä on tiukat ohjeet, mutta ne ovat myös rajalliset. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tällaiset antitrust-jutut voidaan avata ainoastaan silloin, jos jokin markkinoiden toimija todella on kilpailusääntöjen vastaisesti toimiva taho. Meillä ei ole sellaisia sääntöjä, jotka mahdollistavat sen, että voisimme noin vain hyökätä kilpailua vääristäviä markkinarakenteita vastaan sinään, vaan täytyy olla jokin teki, to, taho, joka todella rikkoo kilpailusääntöjä. Mutta me aiomme jatkossakin katsoa tarkkaan tätä tilannetta. Ei ainoastaan investointipankissa, vaan myös luokituslaitoksissa. Ja koko tämä selvitys, koko tätä selvitys tilanteeseen liittyviä kaikkia aspekteja tarkastelemme. Ei tämä tarkoita sitä, että pistämme päämme hiekkaan, emmekä kanna vastuutamme. Päinvastoin me olemme ensimmäisten joukossa, jotka näin toimivat, mutta silläkin on rajansa, mitä me voimme tehdä sääntöjen mukaan. Ja niin parlamentti kuin Euroopan yhteisön tuomioistuinkin ovat ensimmäinen, jotka älähtävät, jos me toimivaltuutemme ylitämme. No. Kiitos. Sanoitte, että saamme teille ja kollegoiltanne vielä jotakin kirjallisessa muodossa. Olisiko mahdollisuutta saada nämä asiakirjat hyvissä ajoin ennen kuin meidän pitää jättää tarkistuksemme? Kiitos. Seuraavaksi Ulle Schmidt. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minä olen aika pitkään ollut edustajana. Tämä on ikään kuin sulatusuuni, sitten kaikki tulee harmaaksi. Pitää päästä konsensukseen kaikesta. Ja yksi hyötyjä siinä, että on politiikassa mukana, meillä on, se on se, että meillä on eroja keskenämme. Sen tähden minä liityin omaan puolueeseeni aikoja sitten. Totta kai on hyödyksi saada aikaan konsensus, mutta joskus on hyödyksi myös se, että näemme, missä eroamme toisistamme. Tässä suhteessa tämä on hyvin kiehtova asiakirja ja sillä on erityis ansioita. Minä muistan, kun minä aikoinaan olin aina oppositiossa samoissa asioissa. Näin en toimi nyt, koska me keskustelemme ja uskon, että me pääsemme johtopäätöksiin, mutta tämä lähtökohta, josta rouva Beres lähtee, se antaa minulle mahdollisuuden pestä aivoni ja palata politiikkaan siihen aikaan, jolloin demarit olivat aina vallassa omassa maassani ja minä tiukasti oppositiossa. Minun mielestäni meidän pitäisi aluksi kertoa, mitä suuri yleisö saa tästä mietinnöstä. Tietenkin voimme keskustella yksityiskohdista ja me aiomme muuttaa paljolti näitä yksityiskohtia, mutta eh, monta vuotta sitten minä olin eh, toimittaja ja huomasin silloin, että useimmat ihmiset eivät lue sitä, mitä kirjoitan. Eh, ehkä he lukevat vain otsikon ja siitä syystä pitäisi laittaa paljon sisältöä otsikkoon ja minun otsikkoni. Ja toivottavasti ryhmäni tukee minua. Liberaaleista hän ei koskaan tiedä. Minun otsikkoni olisi seuraava. Globaali malli vapaille markkinoille, joka estää kansallismielisyyden protektionismin, protektionismin miten selvitään pahimmasta kriisistä 30-luvun jälkeen. Eli tämä on minun oma lähtökohtani. Tietenkin virheitä on paljon tehty ja meidänkin täytyy hoitaa nämä virheet, ja näinhän me teemmekin, mutta loppuviimeksi minun mielestäni kriisi osoittaa, että ainoa vaihtoehto, jos halutaan vaurautta ja antaa useammille ihmisille ihmisarvoinen elämä. Tässä ainoa vaihtoehto on tämä sopi, sosiaalinen markkinatalous, minä sanoisin sitä liberaaliksi hyvinvointimalliksi. Ja tästä saamme varmaan aikaan konsensuksen. Meillä on eri keinoja tietenkin ja eroja muutenkin. Meidän ryhmässämme otamme esiin sen, että me tarvitsemme lisää Eurooppaa, ja siinä olemme myös samaa mieltä. Minä en aivan ymmärtänyt näitä, en saanut ylös näitä kaikkia mainitsemiasi kohtia, mutta mm, meillä ei ole niiden kanssa suuriakaan ongelmia. Me tarvitsemme lisää Eurooppaa, mutta totta kai jos ehdotetaan, että on lisää Eurooppaa, siinä pitää olla myös suuren yleisön oikeutus ja tämä on se hankala osio. Mutta me tuemme sinua tässä mielessä. Ja nyt se, mitä on tapahtunut, se ei varmasti ole äh, esittelijällekään yllätys. Meillä on nämä tiettyjä eri sanamuotoja tekstissä ja sen rakenteessakin, mutta jos mietitään kaikkea, mitä on tapahtunut ja mistä nyt keskustellaan, Kreikan tapaus nimenomaan. Minun mielestäni eteläiset maat voivat noudattaa tiukkoja sääntöjä, aivan kuten muukin Eurooppa. Muussa tapauksessa olemme ongelmissa, ja siitä syystä meidän pitäisi tarkastella – hyvin syvälle menevässä äh, selvityksessä, mikä meni pieleen. Minä en halua tässä äh, syntipukkeja osoittaa. Niitä on ollut niin paljon, että niin paljon nimiä on esitetty, että se ei ole enää ole toimiva malli. Suuri yleisö vaatii nyt, että me selvitämme sen, mikä meni pieleen. Tiesikö EKP mitään, tiesivätkö muut instituutiot, komissio, ehkäpä jopa parlamentin jäsenet. Meidän pitäisi tämä asia hoitaa, mutta se pitäisi mm, tehdä niin, ettei olla liian populistisia, ettei nimetä ja syyllistetä. Jos rikollisia toimia on, niin sekin asia pitäisi tietenkin hoitaa, mutta minun näkökulmastani, niin minä olen täällä enimmäkseen äh, kyse oli poliittisista virheistä mielestäni ja meidän pitäisi olla melko tarkkoja tässä asiassa ja tämä on yksi meidän suosituksistamme tässä mietinnössä, että meidän äh, pitäisi lopuksi esittää hyvin tiukkaa äh, selvitysvaliokuntaa tai komiteaa. En tiedä, pitäisikö se tehdä tässä, mutta ainakin parlamentti pitäisi näin tehdä. Ja siinä tapauksessa meidän ei pitäisi ö, piiloutua, pitäisi sanoa, missä meni pieleen, ja sitten pitäisi ehdottaa myös muutoksia. Niin Rova Beres, me olemme halukkaita keskustelemaan tästä. Öm, minä tulen liberaaliperheestä, edustan toivottavasti suurinta osaa meistä ja me haluamme saada aikaan laajan konsensuksen. Mutta tätä ajatellen ja myös ajatellen sitä, mitä olette kirjoittanut mietintöönne, mm, voisitte kuunnella myös meitä ja meidän viestiämme, että mikä on paras ulospääsytie kriisistä. Nämä johtopäätökset, jotka tulevat esiin lopussa, Näiden johtopäätösten pitäisi olla itse asiassa aivan alussa tai otsikossa. Kiitoksia. Ensinnäkin muutamia muotoon liittyviä asioita, jotka mielestäni ovat tärkeitä, koska kun puhutaan metodista, niin tämä on kyllä hyvin laadukasta työtä. Strasbourgissa äh, Pervans esitti ensimmäisen kerran mietintönsä ja tuolloin me äh, kaikki sanoimme, että muodon osalta meidän täytyy löytää ratkaisu äh, sen puolesta, että tästä tekstistä tulisi helppolukuisempi. Onko sellaisia vastauksia, tai olisiko tähän päivään mennessä löytynyt jonkinlaisia ratkaisuja tähän kysymykseen, eli voisimmeko nyt laatia sellaisen asiakirjan, joka vastaisi myös Ollo Schmidtin vaatimukseen, että niitä tästä tulisi luettavampi, helppolukuisempi, tässä olisi selkeät otsikot ja niin edespäin. Eli löytyisikö vastaus siihen kysymykseen, joka viime kokouksessa esitettiin? Ja toinen seikka, jonka haluan sanoa. Meidän pitäisi ehkäpä päivittää näitä lukuja. Kuten Pervans sanoi, niin viime viikoista on tapa, tapahtunut sitten viime viikkoina on tapahtunut paljon. Asiat ovat muuttuneet. Eli meidän tulisi tähän mietintöön sisällyttää myös uusia elementtejä, päivittää tätä. Kuitenkin jos jokainen ryhmä esittää tarkistuksia sisällyttääkseen tähän elementtejä, jotka vastaavat niiden omia visioita, niin kyllä se tulisi ainakin niin tehdä, että esittelijä voisi tehdä faktoihin perustuvaa päivit- työtä niin, että tekstistä tulisi hyvä ja päivitetty. Eli olisi hyvä, jos poliittiset ryhmätkin antaisivat ajankohtaista tietoa esittelijälle. Ja sitten kolmanneksi mietinnössä halutaan korostaa myös sellaisia seikkoja, jotka ovat muuttuneet viime viikkoina. Täällä puhutaan muun muassa kilpailukyvyn, ero, kilpailukyvyn eroavaisuuksista jäsenvaltioissa. Ireinen tiedonannossa kolmisen viikkoa sitten oli juuri tähän liittyvää asiaa. Ehkä tällaisetkin erilaiset kehityskulut voitaisiin sisällyttää tähän kokonaiskontekstiin. Niin, että lopulta saadaan aikaan ehdotus, joka saa myös komission ja neuvoston tuen taakseen. Ja sitten lopuksi, liittyen siihen, mitä Ulla Schmidt sanoi, mitä tähän loppuun laitetaan. Ensinnäkin täytyy välttää sellaista diplomaattista tekstiä, joka sanoo kaiken, ei vastusta mitään. Toinen varoitus on sellainen mietintö, että rupeamme täällä omia valtasuhteitamme korostamaan niin, että äänestetään kahdesta tar- blogista. No, joka tapauksessa meillä on erilaisia vaihtoehtoja. Minun mielestäni, minä olen jo aiemminkin ehdottanut tätä jokin aika sitten. Ehkä voisimme keskittyä. Siis onhan tämä kiintoisa keskustelu, mutta jos jokainen esittää oman ö, agendansa, ö, enemmän energiaa, enemmän sitä, enemmän tätä, enemmän pk-yritystä ja niin edespäin, niin ei tämä tee tästä kompromissista laadukasta lopulta. Eli mielestäni meidän pitäisi ehkäpä kokoontua vielä kerran ja yksilöidä viisi, kuusi, seitsemän avainkohtaa ja niiden päälle rakentaa kompromissia. Esimerkiksi EUn suhde globalisaation. Jokainen meistä voi tietenkin esittää tarkistuksen asiasta, Olle Schmidt esimerkiksi kansainvälisestä kaupasta, ja niin edespäin. Jotkut muut tekevät sitten tarkistuksen sääntelystä tai protektionismista, mutta sillä tavalla emme ehkä onnistu rakentamaan sellaista tulosta, joka, jota kansalaiset odottavat. Mikä on EUn suhde muuhun maailmaan? Ei kukaan tietenkään halua lähteä protektionismin tielle, mutta emme me myöskään voi täysin vapaan vaihdon tielle lähteä. Eli jos ajatellaan vaikka, siis tämä on kysymys, joka tulee esiin systemaattisesti tässäkin tekstissä, jonka parissa teemme työtä rahoitusvaliokunnassa – Tämä on kaiken ytimessä tämä kysymys ja meidän täytyy löytää jonkinlainen vastaus, joka, ähm, joka saa enemmistön taakseen. Ja mielestäni olisi hyvä, että tältä pohjalta lähtisimme tekemään työtä ja saisimme mahdollisen kompromissin. Lähtisimme siitä per- periaatteesta, että kaikilla tulisi olla samat oikeudet, mutta myös samat velvoitteet. Ei saa toimia markkinoilla, ellei noudata tiettyjä sääntöjä esimerkiksi. Tältä pohjalta ehkä löy- voisimme löytää hyviä nyanssoituja kantoja. Mielestäni meidän pitäisi keskustella tällaisista periaatteista pikemminkin kuin, että tappelisimme tarkistuksista, niin että saisimme laadukkaan kompromissin. Ja sitten täällä on puhuttu siitä, missä määrin täytyy kunnioittaa kasvu- ja vakaussopimusta, missä määrin täytyy noudattaa tiukkaa budjettipolitiikkaa. Me tiedämme, että maailmassa, jossa me olemme mutualisoineet, kannamme yhdessä vastuun osan riskeistä, niin täytyy myös yhä kasvavassa määrin kunnioittaa vakaus- ja kasvupakettia, koska jos kannetaan yhdessä vastuu riskeistä, niin silloin täytyy myös yhdessä valvoa asioita, pitää huoli siitä, että niin tehdään. Jos jäsenvaltiot vähentävät julkista varainkäyttöä radikaalisti, niin silloin väli, väistämättä mennään taantuman tielle, koska investointimahdollisuudet pienenevät. Joten ei ole mitään järkeä, ei nimittäin olisi mitään järkeä siinä, että jos julkinen varainkäyttö pienenee, niin yksityiset yritykset astuisivat sitten remmiin. Eli tämä on ongelma, joka on olemassa. Ja kysymys kuuluu, onko valtiolla, onko meillä ja valtioilla ja Euroopan parlamentaarikoina kyky antaa vastauksia, esittää painopisteitä. Olemmeko kykeneviä löytämään kompromisseja vai jäämmekö vain kiistelemään yksittäisistä tarkistuksista? Minusta olisi ollut mukavaa, jos tämä Chris-valiokunta olisi juuri onnistunut tekemään kompromisseja, keskustelemaan periaatteista. Ja eh, olen ihan samaa mieltä Otmaskarasin ja muiden kanssa siitä, että eh, otetaan viikko lisää aikaa tarkistuksen jättämiselle, mutta sillä ehdolla, että sitten pyrimme saamaan aikaan laadukasta tulosta. Eli eh, olisi hyvä, jos koordinaattorit tekisivät työtä sen eteen, että saataisiin aikaan järkeviä kompromisseja, eikä ruvettaisi kiistelemään. Kiitos. Thank you very much, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia tästä työstä, jota esittelijä on tehnyt. Suoraan sanoen minä en tiedä, mistä aloittaa. Öm, nyt on hyvin vaikeaa, koska tässä on sydän mukana tässä mietinnössä. Tässä on vaikea e, erottaa siitä oma, omat uskomuksemme ja e, tämä mietintö olisi hyvin erilainen, jos muu, joku muu olisi tehnyt sen, ja varmasti kaikki ovat samaa mieltä. En aio käydä nyt läpi yksityiskohtaisesti mietintöä, vaan mieluummin ottaisin esiin sen, miten Pascal sanoi, miten menemme tästä eteenpäin. Ei ole eduksi, jos kaikki me kirjoitamme mietinnön, jossa on samat johtopäätökset, samat faktat. Me tarvitsemme tietyn menettelytavan, jolla muotoilemme tätä ja otamme siitä hiukan politiikkaa pois. Ja siinä on tiettyjä näkökohtia, jossa ei päästä samoihin johtopäätöksiin kaikissa ryhmissä täytyy ottaa esiin ne pääsyyt ja mitkä ovat ne poliittiset johtopäätökset, joiden avulla lähtetään eteenpäin. Ei, tämä tässä ei nyt tule täysin selväksi, mitkä ovat syyt ja mitkä ovat vaikutukset ja poliittiset loppupäätelmät. Minä olen, mm, olen antanut tämän luettavaksi ihmisille, mutta ihmiset eivät tiedä tarkalleen, mitkä ovat johtopäätökset, joten on tärkeää löytää toisen tyyppinen mekanismi, niin kuin sanoimme. Eli meidän pitäisi saada tiivis versio tästä suurelle yleisölle se olisi tärkeää, että saisimme sen nopeasti aikaan. En tiedä, miten menemme tässä eteenpäin ja varmasti täällä on ihmisiä, joilla on paljon enemmän kokemusta siitä, miten tätä voidaan muotoilla, mutta ensinnäkin, että kirjoitamme jokaisessa ryhmässä oman mietintömme, se ei ole hyödyksi. Silloin saadaan yli tuhat tarkistusta ja koko jutusta tulee aivan hullua meidän pitää keskustella. Toivottavasti voimme keskustella tänään siitä, miten pääsemme tästä eteenpäin ja hoitaa asian. Tässä asiakirjassa on niin paljon tietoa. Siinä on valtava aihealue katettuna. E, olisi todella harmi lähteä sitä täysin muuttamaan, koska me tarvitsemme mietinnön, jo, jonka voimme hyväksyä poliittisesti. Tässä on tiettyjä seikkoja e, aivan yleisestä yleisesti olen pahoillani, että eh, minä olen erittäin eh, kriittisesti suhtautunut investointipankkeihin ja eh, nyt tässä ei ole mitään faktoja. Se on hyvin vaikea osoittaa mitään faktoja asiasta. Paljon selvityksiä on meneillään maailmassa, mutta hyvin vähän on tuloksia, joten meidän täytyy esittää näitä syytöksiä varovaisesti. Tämä on todellakin harmi ja minä olen saanut paljon yhteydenottoja kohdasta 181 toimittajilta juuri nimenomaan tästä kohdasta. He eivät ole yksin, heillä on paljon ystäviä. Jos nyt lähdetään tähän sormella osoittaminen, sormella osoittamiseen. Minä toivon, että kollegat voivat auttaa tässä, koska täällä on sellaisia esimerkiksi 206 siellä puhutaan alueellisesta suunnittelusta, että tässä ainoastaan nämä hyvin rikkaat ja köyhät otetaan huomioon, mutta näin ei ole. Meillä on valta, valtavasti ihmisiä liikkeellä Isossa Britanniassa. Minä en osaa oikein suhtautua tähän väittämään. 16 prosenttia yliopisto, eh, yliopisto, eh, yliopiston sisäpääsyhakemuksista tulee eh, muista EU-maista kuin omastani. Joten meidän täytyy miettiä, miten ottaisimme hiukan tästä tätä poliittista painopistettä pois. Varmasti Pervansilla on keinoja siihen, miten löydetään tässä loppuratkaisu. Well, this seems to be... Niin. Tämä näyttää olevan tällainen ystävällisen rakentavan palautteen keskustelukierros, ja sekin on tärkeää, koska meillä on yhteinen etu, yhteinen intressi, huolimatta siitä, mitä ihmiset saattaisivat ajatella, kun keskustelevat mietinnöstä omissa ryhmissään. Kaikesta huolimatta meillä on selkeä tahto saada aikaan vahva mietintö, joka sisältää vahvoja viestejä – ja kun puhun mietinnön avainviesteistä, niin kyllä sieltä paljon substanssia löytyy. Mietinnössä pyritään yhdistämään toisaalta uusien investointien tarve, sääntelyn tarve ja toisaalta talouden vihertäminen ja uudelleenjako. Joten nämä ovat avainviestejä jotka saattaisivat olla hyvä perusta tietynlaiselle kompromissille tässä valiokunnassa. Mutta nyt lyhyesti esittäisin muutaman kommentin sisällöstä. Enkä nyt aio toistaa niitä asioita, joiden osalta olemme yhtä mieltä esittelijän kanssa. Esitän sellaisia kohtia, joiden osalta minulla on epäilyksiä. Ensinnäkin kaikille vihreille tärkeä asia, nimittäin se, että miten ympäristökriisi on otettu mukaan näihin puitteisiin. Ympäristökriisi on pääasiassa sosiaalinen kriisi, jos sitä tarkastellaan globaalilta kantilta. Eli useammat, yhä useammat ihmiset haluavat samanlaisen elämäntyylin, samanlaisen kulutustason, kulutuksen tason kuin meillä on ja siksi ylikäytämme resursseja. Ja tässä on kyse paljon muu, enemmästä kuin ilmastokriisistä. Kyse on maankäyttökriisistä, resurssikriisistä, resurssien hinnasta. Ja siksi tämä on myös talouskriisi ja tähän liittyy luonnon monimuotoisuuden kriisi. Siksi ympäristökriisi tulisi asettaa puitteisiin niin, että otetaan huomioon globaali pohjoinen ja globaali etelä, jotka eivät ja ympäristökriisistä puhuttaessa pitää puhua muustakin kuin energia- ja ilmastokriisistä. Täytyy puhua ylipäänsä ylikuluttamisesta. Ja sitten ratkaisujenkin osalla osalta, kun puhutaan, niin ei kyse ole ainoastaan energiasta, energiaratkaisuista, vaan resurssien tehokkaasta käytöstä ja siitä, miten voimme säästeliästi käyttää ja kuluttaa. Ja kysymys kuuluu myös, että kuinka paljon energiaa voidaan käyttää, kuinka paljon raaka-aineita on enää mahdollista käyttää. Nämä ovat mielestäni tärkeitä seikkoja. Eli mielestäni mietinnössä tulisi olla vahvempi aksentti sillä, että kuinka laajaa tämä talouden, talouden vihertäminen on ja mitä se tarkoittaa niille sektoreille, jotka ovat omiaan tuottamaan uusia työpaikkoja jatkossa. Me tarvitsemme talouden lähentymistä myös tässä, konversiota myös tässä suhteessa. Ja lopuksi puheenjohtaja haluaisin sanoa, että olisi hyvä, jos tehtäisiin tarkistuksia, joissa otetaan huomioon sukupuoliulottuvuus kriisissä. Ja lopuksi sanoisin, että kun selitetään kriisiä ja sen syitä, niin siihen tapaan, jolla me näemme kriisin, liittyy tiettyjä ongelmia minun mielestäni. Jos Katsotaan kohtia 33 ja 34, jotka liittyvät siihen, kuinka kriisi syntyi. 32 ja 33 tulkikorjaa. Niin toisaalta oli, oli halpaa rahaa liikkeellä, totta, kyllä. Mutta, mutta Selityksissä ei eroteta toisistaan sitä, että tässä rahakuplassa oli tiettyjä osioita, jotka olivat hyviä, ja sitten on sellaisia osioita, jotka ovat pahoja, huonoja. Ja me kaikki varmasti hyötyisimme, jos me pohtisimme näitä rahakuplan eri lähteitä tasapuolisesti, niin että niin sanotun poliittisen oikeiston tulisi hyväksyä se, että myös epätasa-arvoon liittyvät ongelmat johtivat tämän rahakuplan. Toisaalta poliittisen vasemmiston tulisi ymmärtää se, että liian halvat korot olivat ongelma. Ja myös hallitusten, valtioiden yli, ylitsevuotavaa varainkäyttö oli ongelma. Joten meidän ei pidä tässä pelastaa vanhoja uskomuksiamme. Ja tämä myös liittyy siihen, miten mietinnössä käsitellään julkisen talouden velkakysymyksiä. Minulla on tiettyjä epäilyksiä sen suhteen, tulisiko meidän todellakin pitäytyä tässä argumentissa, jonka mukaan julkisen sektorin velkaantumisaste ei ole niin kovin suuri ongelma. Toisaalta poliittisen oikeiston tulisi hyväksyä se, että yksityisen velan räjähtäminen on ongelma ja se edellyttää ohjausta ja sääntelyä. Ja jos me yritämme poistaa ideo, ideologiset juonteet tästä keskustelusta, ja jos me yritämme näin tehdä, kun keskustelemme tarkistuksista, niin silloin meillä ehkä on mahdollisuus saada aikaan sellainen mietintö, joka myös kansalaisia kiinnostaisi, ja joka voisi tuoda lisäarvoa. Eh, signor Cofferati. Kiitos. Seuraavaksi Cofferati. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi lyhyt huomio työmenetelmästä. Kuten täällä todettiin ja kuten monet kollegat muistuttivat, olisi järkevää käyttää tämä viikko, josta juuri päätimme todella tarkistusten työstämiseen niin, että ryhmät voisivat vertailla tarkistuksiaan, jotta saataisiin mahdollisimman laaja tuki tämän tekstin taakse. Eräs varoitus. Totta kai tarkistusten jättäminen on aivan legitiimiä ja oikein. Emme saa nyt innostua liikaa siitä, että tarkistuksilla muutetaan koko tätä linjaa, tässä voi käydä niin, että koko tekstistä tulee heikosti ymmärrettävä ja sekava. Periaatteessa on parempi, että ollaan eri mieltä asioista kuin että syntyy konsensus, joka on täysin sekava. Itse Ainakin näin asian tällä tavoin. En tiedä, ovatko muut samaa mieltä, mutta tämä voisi olla tehokkaampi tapa toimia. Sitten aikaisemmin jo toimme esiin kaikkia hyviä kysymyksiä tästä Pervansin äh, mietinnöstä aikaisemmissa me Tietenkin tähän täytyy nyt lisätä joitakin hiljattaisia äh, lisähuomioita. Nämä ovat äärimmäisen arkaluontoisia ja tärkeitä kysymyksiä kuten monet muut, niin minäkin olen sitä mieltä, että emme saa nyt liikaa ajatella, että kaikki voidaan johtaa velkaan, velan valvontaan ja vakauteen, joka täytyy kohdistaa maiden talouksiin. Mielestäni näihin ei saa liikaa kiinnittyä huomiota, mutta sosiaalinen konsensus, elpyminen saadaan aikaan ainoastaan, jos otetaan seuraavat ehdot huomioon. Eli täytyy olla tasapuolinen, kun elvytetään, ja toisaalta täytyy olla kehityspolitiikka, joka on uskottavaa ja tehokasta. Jos nämä kaksi ehtoa eivät toteudu, niin silloin elvytyspolitiikka ainoastaan on kuritonta ja rankaisee ihmisiä. Ja tästä syntyy sitten vastustusta. Ja tämä tehtävä onkin äärimmäisen hankala eri maiden hallitukselle, mutta näin nyt vain on. Jos katsomme, mitä yksittäisiä päätöksiä jäsenvaltiossa on tehty elvytyspolitiikan suhteen viime viikkoina, niin on vaikea olla sanomatta erästä tuomiota näistä – toimista. Tässä ei niinkään nyt keskitytä elpymis- ja kehitysnäkymiin näissä toimissa. Meidän täytyy välttää tämän kaltainen virhe, joka tehtäisiin uudelleen. Totta kai hallituksilla on erilaisia poliittisia näkemyksiä, mutta kun me keskustelemme ja äänestämme tästä tekstistä parlamentissa, niin tänne, tänne tähän kaupunkiin tulee tuhansia ja tuhansia eurooppalaisia työntekijöitä ja AY-liikkeiden edustajia. Ei ainoastaan tänne, vaan myös muualla Euroopassa ollaan järjestämässä äärimmäisen laajaa liikehdintää. Eli tässä näkyy todella tämä sosiaalinen ulottuvuus ja pahoinvointi, joka on havaittavissa jäsenvaltioissa – ja tästä hukkaa myös sosiaalisen vuoropuhelun pirstaloituminen. Nyt tilanne ei koske enää ainoastaan Kreikkaa. Siellä todella lähdettiin vakaviin leikkaustoimiin, mutta sama näkyy myös muissa maissa, tällainen hajautuminen. Ja siksi tasapuolisuus ja kehitysnäkymät, niiden täytyy näkyä tässä tekstissä ja toivottavasti niitä myös tuetaan. Ja vielä lopuksi tästä työntekijöiden osallistuvuudesta. Se tulee aina välillä esiin. Itse olen pitkään ollut tekemisissä työntekijöiden kanssa, mutta en koskaan suosittelisi työntekijöiden sijoittavan omaan yritykseensä, koska jos he menettävät työpaikkansa, he menettävät myös sään, säästönsä. Tähän liittyy tiettyä populismia. Mielestäni olisi paljon järkevämpää erottaa asiat toisistaan. Eli on tietty edustus. Totta kai äh, kaikkien työntekijöiden oikeuksia täytyy puolustaa, ketään ei saa jättää ulkopuolelle, mutta jos nyt toimitaan tällä tavoin, että työntekijöistä tulee osakkeenomistajia näin laajasti kuin täällä on ehdotettu, niin monien työntekijöiden tilanne voisi olla hyvin heikko, koska jos he menettäisivät työ, työpaikkansa, niin myös säästöt menisivät. Kiitos. Elisa Ferreira. Um, eu acho que este relatório... Kiitoksia kovasti. Niin, olen jo esittänyt yleisen kommenttini tähän mietintöön, joka on mielestäni äärimmäisen kattava mietintö. Mutta on eräs erityispiirre, joka täytyy ottaa tällä hetkellä huomioon. Nimittäin, kuten monet täällä ovat jo todenneet, niin Euroopan kansalaiset kokevat olevansa tilanteessa, jossa ovat tyytymättömiä, ovat työttömiä, heidän illuusionsa ovat särkyneet EU koko Euroopan unionin projektin suhteen. Ja minun mielestäni meidän tulisi käyttää tätä mietintöä ikään kuin keinona lanseerata uudestaan, aloittaa uudestaan eurooppalainen projekti ja rohkaista instituutioita, neuvostoja ja komissiota toimimaan niin, että voimme uudestaan asemoitua tai alkaa toimia niin, että voimme tehdä sen, minkä vuoksi kansalaiset ovat meidät tänne äänestäneet toimimaan. Perinteinen tapa esittää tarkistuksia mielestäni olisi vain omiaan vääristämään tätä mietintöä. Minusta tämä mietintö on arvokas jo nyt. Mielestäni meidän tulisi ehkä valita neljä aihetta, selkeitä viestejä, jotka olisivat sitten tämän mietinnön julkinen tulos, julkisuuteen estettävä tulos. Ja minusta olisi, minä haluaisin neljä aihetta valita. En kyllä vielä tiedä miten, mutta ehkä löydämme jonkinlaisen konsensuksen. Ensimmäinen aihe, joka minun mielestäni on äärimmäisen tärkeä, on se, että Otamme Euroopan unionin tavoitteet uudestaan agendalle. Euroopan unionin tavoitteet eivät ole sinään taloudellisia tavoitteita, ne ovat poliittisia tavoitteita, perustuvat demokratialle ja vapauksille. Mutta demokratialla ja vapauksilla tietysti on taloudellinen komponentti, koska jos 20 prosenttia väestöstämme on marginalisoituja ja köyhiä, niin silloin kyllä varmasti vapaus ja demokratia on heidän osaltaan erilaista kuin muiden kansalaisten demokratia ja vapaus. Mielestäni nämä tavoitteet täytyy pistää taas esityslistalle tavoitteiksi. Toinen seikka. Globalisoidussa maailmassa, jotta tällaiset tavoitteet voitaisiin saavuttaa, siis poliittisen ja taloudellisen demokratian tavoitteet, niin meidän täytyy omaksua aivan uudenlainen asialista kuin se vanha asialista, joka perustui ainoastaan sisämarkkinoille – Mielestäni meidän täytyy keskittää nyt kaikki kasvun ja työllisyyden ympärille, mutta jotta näin voisimme tehdä, me emme voi määrittää kasvua ja työllisyyttä vain poliittisesti. Meidän täytyy tehdä muunkinlaista työtä. Meidän täytyy pohtia, että millä tavalla Eurooppa voisi olla hyvä vetovoimainen paikka yrityksille. Globalisoidussa maassa, maailmassa täytyy järjestää asiat niin, että yrittäjät mieluummin investoivat Eurooppaan kuin Kiinaan tai latinalaiseen Amerikkaan tai Afrikkaan. Ja siksi me tarvits, meidän täytyy rakentavammalla tavalla, strukturoidummalla tavalla määrittää, määritellä näitä asioita, sitä, mikä, mitkä ovat eurooppalaiset intressit globalisoidussa maailmassa. Globalisoidussa maailmassa eurooppalaiset intressit tarkoittavat sitä, että tarvitamme ulko talous ulkopolitiikkaa. En puhu nyt protektionismista, vaan sitä, miten me voimme puolustaa omia intressejämme. Ja sisäisesti meidän täytyy myös pohtia omaa teollisuuspolitiikkaamme, sen yksityiskohtia. Nämä kaksi aihetta sisältyvät myös 2020-strategiaan, mikä on uutta Lissabonin strategiaan verrattuna, mutta niistä puuttuu vielä sisältöä. Kun puhun teollisuuspolitiikoista, puhun eurooppalaisista lippulaivoista, mutta myös pk-yrityksistä. Neljäs aihe olisi vat rahoitusmarkkinat ja sääntely. Meillä on kyllä perusajatukset paikallaan, tarvitaan vahvaa sääntelyä ja kyllähän nämä asiat täältä löytyvät tältä mietinnöstä. Mutta se instituutioiden reorganisaatio ja Euroopan valuuttarahaston konsolidoiminen niiden kokemusten jälkeen, joita meillä on. Ja sitten tämä kysymys euroobligaatioista ja kansallisesti kysymys varainsiirtoveroista. Ja, niin kaikki nämä asiat täytyy siis spesifisesti luetella täällä. Ja jos tällä tavalla onnistuisimme mietinnön laatimaan, niin se lähettäisi kyllä selkeän viestin. Ja sitten neljäs aihe. Se liittyy kohtaan, kohtiin 59-72, eli rahoitus ja rahoituksen ja talouden henkiin jääminen. No, täällä on luoteltu hyviä asioita, mutta varsinainen viesti jää epäselväksi olisi hyvä, jos me kerrankin puhuisimme selkokielellä. Rahois ja, rahoitus ja, talous- ja rahaliitto. kun kuitenkin kilpailukyky Euroopan alueella vaihtelee suuresti, on hankala asia. Me tarvitsisimme selkeän pelikentän, tasaisen pelikentän. Vakaus- ja kasvusopimus ei enää voi tarjota edistystä, eikä se voikaan. Alusta alkaen on ollut selvää, että tietyt alueet tarvitsivat sisäisiä kompensaatiomekanismeja, joita Euroopan budjetti ei voinut tarjota, mutta Euroopan budjetti ei ollutkaan sellaisia tarpeita varten rakennettu. Ja niinpä tapahtui, että emun alusta alkaen eroavaisuudet EUn sisälle ovat kasvaneet epätasa-arvoisuus on kasvanut ja nyt meidän täytyy puuttua tähän ongelmaan. Koska ei ongelmaa, ongelma ei, eivät ole valtion lainat. Valtion lainoja tulee olemaan jatkossakin. Ja nehän voivat jopa tappaa emun, ellei me, me tartu tähän ongelmaan. Ja tämä on ihan eri asia kuin tilastopetokset. Ja meidän täytyy pitää myös huoli siitä, että palkkojen täytyy laskea niin, että ne heijastavat tuottavuuden tasoja, jollei meillä ole minkälaisia kompensaatiomekanismeja, mutta tämä tietysti tuo muassaan ongelmia. Jos meillä on sellainen Euroopan unioni, jossa elinkustannukset ovat suhteellisen samanlaiset kautta koko unionin, niin niin silloin täytyy myös olla samankaltaiset palkat, mutta näin ei tällä hetkellä ole, ja tämä on ongelma. Noin kymmenen vuotta sitten tämä tunnustettiin talous- ja rahaliittoa koskevissa teksteissä, mutta tilanne on edelleen päällä. Ja tarvitaan sellaisia elvytysehdotuksia, jotka tarttuvat näihin, tähän ongelmaan. Nämä neljä kohtaa minun mielestäni pitäisi sisällyttää tähän mietintöön, niin pitäisi olla sen pääsisältö. Kiitos. Engel. Engel. Monsieur le Président, je trouve... Niin, puheenjohtaja. Eh, tässä ollaan aivan oikeassa, kun eh, sanotaan, että joskus eh, erimielisyys, joka on vankka, se voi olla hyödyllisempi kuin liiallinen konsensus. Ja on nämä erimielisyydet, ne ovat ideologisia, eh, ideologisia eroja. Ja tällä tavoin saamme aikaan, eh, minkä, eh, aikaan aikamoisen sosiaalisen eron. Mutta jos me haluamme saada lisäarvoa lopputulemaksi, niin siinä tapauksessa meidän, meillä täytyy olla aivan globaali näkemys ja loppujen lopuksi Eurooppa ei ole täysin vasemmalla tai täysin oikealla. Ei täällä ole mitään järkeä esittää sellaista asiakirjaa, joka on tiukasti sosialistinen tai sitten tiukasti lähtöisin oikea oikeistologiikasta. Ei se oikeuttaisi meitä mitenkään siinä mielessä ni, suhteessa niihin, jotka odottavat meiltä johtopäätöksiä. Eli minä olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että pitäisi keskittyä suuriin aiheisiin. Niissä on takulla erimielisyyksiä. Yksi kiistämättä on julkinen velka ja sen taso Euroopassa, se miten se on keskittynyt tai kehittynyt. Meidän pitää olla tietoisia tästä asiasta ja tässä olen pahoillani vasemmistolle. Euroopan julkisen velan taso jo ennen kriisiä on ollut rauhanaikaisen ajanjakson korkeimmillaan ei voida sanoa, että sillä ei ole mitään, äh, mitään äh, merkitystä ja jatketaan vain kulutusta. Se, mitä nyt äh, saamme aikaan, jos vain kulutamme, niin hyvin nopeasti pohjoisessa joudumme yhtä pahoihin ongelmiin kuin etelässä. Tässä tämä keskustelu budjettikuri versus kasvu Ranskassa ja ranskankielisessä maailmassa. Tästä puhutaan. Minun mielestäni tässä keskustelussa pitäisi keskittyä ennemminkin budjettikurin tarpeellisuuteen ja kasvun, joka voi siitä nousta. Minun mielestäni, eh, minä olen eh, sanonut täällä parlamentissa useaan otteeseen, että tämä eh, kasvun pakkomielle, se on hiukan kuin pk-yritysten pakkomielle. Ei minulla ole niitä vastaan mitään, mutta jos keksitään nyt sitten 27. pk-yrityksiä suosiva ohjelma auttaisi meitä luomaan kasvua ja saman aikaan työllisyyttä, täystyöllisyyden. Ei tällä tavoin asiaa hoideta. Muussa tapauksessa voidaan mennä taas 28 ohjelmaan pk-yrityksille. Loppujen lopuksi meidän pitäisi analysoida tätä tilannetta ja sitä kautta voimme todeta, että ei ainakaan Euroopassa, Euroopastahan tässä puhutaan, emme voi ikuisesti Euroopassa keksiä uudestaan ja uudestaan uusia kasvumenetelmiä, jotka perustuvat julkisen kulutuksen kasvuun. Kyse on epätasapainoisesta sosiaaliturvajärjestelmästä ja sosiaaliturvajärjestelmät ovat tämän keskustelun keskiössä, koska ne ovat julkisen kulutuksen keskiössä. Meillä on 60-70 prosenttia budjetissamme omassa maassamme, joka liittyy nimenomaan tähän alaan. Ja usein ne ovat käsittämättömiä. käsittämättömiä. Jos ne ovat sellaisia, niin meidän pitää lopettaa tämä saman tien Etelä-Euroopassahan pitää tapahtua ihmeitä, koska me vaadimme Kreikalta, Espanjalta, Portugalilta, ehkä Italialta, muiltakin jäsenvaltioita sellaista kuuria, joka vaikuttaa siltä, että se toimii pohjoisessa, vaikka se vaikuttaa oudolta. Voi olla, että siellä on ollut palkkadeflaatiota, mutta kasvu on palautumassa kuitenkin. Liian harvat taloustieteilijät selittävät meille, minkä tähden näin voi olla, mutta tämä ihme on mahdollinen. Mm, se voi johtua mistä tahansa ihmelähteistä, mutta joka tapauksessa tällainen ihme on mahdollinen ja se on olemassa ja minusta vaikuttaa, että sellainen voisi olla Etelä-Euroopassakin. Miksi muuten vaatisimme budjettikuria Etelä-Euroopalta? Sehän oli sisäänkäytössä itseään vastaan, jos tämä kuri, tiukka budjettikuripolitiikka ei saisi aikaan tuloksia ja mahdollistaisi uutta talouden käynnistymistä. Ja sitten vielä lopiksi, lopuksi hallinnoista voisin sanoa, että minä muistan, mutta en kuitenkaan muista, koska tämä, tästä on varmaan jo sata vuotta. Minä luin, että 1989 oli Yhdysvalloissa vaje yksi prosentti BKTstä. Ja meillä puhutaan ihan samoista luvuista EU-ssa Minulle tämä tarkoittaa sitä, että tässä mielessä viime kuukausina on Euroopassa ollut täysi erimielisyys siitä, mikä, mikä on budjetin, budjetin suverenisuus. Se on, se on päättynyt Euroopassa, jos ei muodollisesti, niin ainakin de facto me olemme nähneet tässä kaikenlaisia uusia tapoja, jonka avulla saamme aikaan uuden tyyppisen yhteisön budjetin. Mutta meidän täytyy mennä integraatiossa seuraavalle tasolle, eikä ainoastaan niin, että vahvistetaan toimielimiä. Minä pidän kovasti 154 kappaleesta, ei tämä ole mikään ongelma. Mutta minä olen sitä mieltä, että jos me odotamme puoli vuotta tässä vielä, niin saattaa olla niin, että kyse on ainoastaan liittovaltiojärjestelyistä, jolla on sellaiset seuraukset, jotka ovat hyödyksi. Ehkäpä, ehkäpä tämä, tällä valiokunnalla pitäisi olla tällainen tavoite, että muodostelemme, esitämme tämän asian ja minä kyllä tukisin tällaista lähestymistapaa. Mrs. Jakonsari. Kiitoksia puheenjohtaja. Oh, so, so, sorry. Oh, you, are, you were first, sorry. Our colleague Polimara was first. Sorry. Siellä olikin vielä puheenvuoro ennen. Εκφράσω τη συμφωνία μου με την Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen aivan samaa mieltä siitä, että pidennetään määräaikaa tarkistuksille yhdellä viikolle. Se on erittäin hyvä, koska tällä tavoin voimme päästä yhteisiin johtopäätöksiin tästä mietinnöstä. Siitä huolimatta sanoisin, että on erittäin tärkeää, että parlamentti voi oikein nopeasti hyväksyä ennen lomakautta jo tämän mietinnön, koska me olemme keskellä kriisiä ja kriisi kehittyy koko ajan ja siitä syystä minun mielestäni on tärkeää, että parlamentti osoittaa Euroopan kansalaisille, että sitä kiinnostavat ne kysymykset, jotka tulevat esiin tässä mietinnössä, miten päästään kriisistä. Niinpä olen sitä mieltä, että Pervanche Beresin mietintö on erittäin tärkeä, varsinkin siitä syystä, että se keskittyy nykyisen kriisin syihin. Siinä näitä pohditaan. Jos me emme ole täsmällisiä, kun määritellään kriisiä, ja jos analysoimme vain pintapuolisesti eh, nykykriisin syyt, niin eh, siinä tapauksessa emme todellakaan vastaa odotuksia. Mikä on sitten pääasiallinen tavoite tässä mietinnössä ja tämän valiokunnan työssä? Minun mielestäni pääasiallinen tavoite on juuri se, että meidän pitää miettiä näitä syitä, jotka ovat johtaneet nykytilanteeseen. Tavoitteista ensimmäinen on se, että vedetään johtopäätöksiä ja muotoillaan ehdotuksia, joiden avulla voidaan vähentää kriisin vaikutuksia ja estää se, että kriisi toistuu tulevaisuudessa. Tämä on siis ensimmäisiä johtopäätöksiä ja tavoitteita. Ensimmäinen tai toinen tavoite on se, että esitetään ehdotuksia, joiden avulla vähennetään tämän kriisin vaikutuksia eh, kansalaisiin, eh, kansalaisten eh, elämänlaatuun, työllisyyteen ja turvallisuuden tunteeseen ajatellen nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Siitä syystä minun mielestäni nämä ovat pääasialliset tavoitteet ja jos sopii, niin palaisin vielä kohtaan, joka on herättänyt keskustelua täällä. Esittäisin huomioita seuraavasti. Ensinnäkin olemme keskustelleet täällä mm, valiokunnassa eh, ja parlamentissa yleensäkin eh, Kreikan kysymyksestä. Eh, Usean otteeseen olemme sanoneet, mikä oli Kreikan vastuu ja Etelä-Euroopan vastuu – ja jossakin vaiheessa on sanottu, että äh, täytyy maksaa tästä lasku. Ja siitä huolimatta olen sitä mieltä, että kun katsotaan nyt tilannetta, miten se on kehittynyt viime viikkoina, euro ja kriisin ulottuvuus ja kaikki se, mitä on tapahtunut euroalueen ulkopuolella. Äh, tämä ei ole kansalaisille uskottavaa, eikä se ole meidänkään työmme kannalta hedelmällistä että meidän, äh, meidän ei pidä hakea ainoastaan Kreikasta nykytilanteen syitä. Eihän äh, tästä Kriikasta voi äh, heittää vastuuta kokonaan Etelä-Euroopalle. Me tiedämme, että Kreikan BKT on ainoastaan kolme prosenttia EUn kokonaisuudesta. Emme me todellakaan vastaa meihin asetettuja odotuksia, jos me viittaamme ainoastaan Etelä-Euroopan budjettiongelmiin, kun haemme syitä tähän nykyiseen kriisiin. Kyseessä on kriisi, jossa euroalueen hallinto on ollut ongelmallinen ja myös talouden hallinto, globaali talouden hallinto tällaisessa globaalistuneessa maailmassa, jossa kaikki ovat yhteydessä toisiinsa voimme nähdä, että nämä ovat aivan ilmeisiä äh, tekijöitä. Nämä ne eivät ole ideologisia asioita. Ne ovat meille kaikille aivan konkreettisia asioita. Ja sitten toinen äh, kysymys on se, että mitä tehdään nyt? Mitä tehdään äh, tästä eteenpäin? Erittäin merkittäviä ehdotuksia on Pervanshin mietinnössä ja kollegatkin ovat täällä keskustelussa sellaisia esittäneet. Me tarvitsemme tiukempaa täytäntöönpanoa ja parempaa valvontaa vakaus- ja kasvopaketin suhteen. Kaikki varmasti ovat siinä samaa mieltä. Lisäisin kuitenkin, että se mitä me emme tarvitse tulevaisuutta ajatellen – me emme tarvitse uusia jakolinjoja, pohjoinen, etelä, uudet ja vanhat jäsenvaltiot. Tietenkin, jos tästä kriisistä voi jonkun johtopäätöksen vetää, että me tarvitsemme lisää Eurooppaa, lisää kohesiota EUn maiden välillä. Me tarvitsemme yhteisiä sääntöjä ja lisäksi me tarvitsemme tasapainoa tasapainoisempia säännöksiä, joiden avulla pääsemme parempaan budjettitasapainoon ja parempaan budjetin sopeutukseen. Me tarvitsemme yhteisiä sääntöjä, jotka takaavat meille budjettivakauden ja budjetin täytäntöönpanon mutta tarvitsemme myös sellaisia säädöksiä, jotka suojaavat työllisyyttä ja joiden avulla voimme mennä kestävää kehitystä kohti. Ja vielä viimeiseksi Euroopassa ja koko maailmassa, varsinkin Euroopassa kuitenkin on puhuttu paljon ongelmasta, joka on väestön ikääntyminen. Me olemme puhuneet paljon tämän yhteydessä sosiaaliturvajärjestelmistä Kreikassa ja muissa Euroopan maissa. Näistä on puhuttu. Ja sanoisin, että täällä ei ole minkäännäköistä ehdotusta eikä keskusteluakaan ole ollut tästä väestön ikääntymisongelmasta. Ja myös siitä, että syntyvyys on vähentynyt sanoisin, että tämä on valtava haaste tulevaisuudessa Euroopassa ja minun mielestäni tässä me tarvitsemme Eurooppa-tason ehdotuksia. Minä en usko, että tätä asiaa voidaan ratkaista ainoastaan niillä ratkaisumalleilla, joilla meillä, joita meillä on sosiaaliturvajärjestelmiemme yhteydessä. Se auttaa, mutta se ei ratkaise koko ongelmaa eikä sen juuria meidän pitäisi asettaa prioriteetiksi kannustus syntyvyyden nousuun. Tällainen kannustus mielestäni sitä tarvitaan kaikissa Euroopan maissa. Kannustimien pitäisi olla todellakin erossa näistä budjettileikkauksista. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä tämä viikko, lisäviikko kannattaa vielä poliittisissa ryhmissä käyttää niin, että kaikki ryhmät miettivät niitä muutamaa viestiä, jonka jokainen ryhmä haluaa tähän mietintöön niin, että, että pari kolme asiaa nousee sellaisia, jotka jäävät historiaan tästä mietinnöstä. Minusta se on erittäin tärkeää ja minulle riittäisi pelkästään se, että jos Euroopan parlamentin tämän hyvän analyysin lisäksi, joka on Peresin mietinnössä, niin tulisi suuri yhteisymmärrys siitä, että tarvitaan ehdottomasti riippumaton valvontaelin valvomaan rahoitusmarkkinoita sen takia, että kun me yhdessä kannamme riskit, niin on aivan oikeudenmukaista se, että meillä on yhdessä oikeus ja velvollisuus toimia niin, että ennaltaehkäistään näiden riskien syntymistä. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ja toinen, jonka, joka olisi tärkeä kansalaisille ja meille itselle, että saataisiin jotain toimenpiteitä komissiolle ja niin edelleen, että, että verotus nousisi ja verotuksen läpinäkyvyys, veroparatiisien sulkeminen ja verotuksen äly, älykäs koordinoiminen, joka on poliitikkojen hallussa kaikki tämä, niin nousisi keskeiseksi. Sitten eh, tämän, ainoa, joka vähän harmittaa, niin meillä olisi ehkä enemmän pitänyt analysoida tätä velkaantumista, että mitä se oikeastaan on, koska on olemassa, älykäs, eh, on olemassa hyviä ja huonoja rasvoja – on olemassa hyvää ja huonoa kolesterolia ja on olemassa hyvää ja huonoa velkaantumista. Et jos esimerkiksi eh, kansantaloudet velkaantuu vaikka tutkimukseen ja tuotekehittelyyn tai infrastruktuuriin, yhteiskunnalliseen eheyteen, niin sehän tuo sitä tuloa tuloa tulevaisuudessa. Se ei ole niin paha, me puhutaan niin vähän mystisesti tästä velasta, mutta tätä analyysiä ei ole tarpeeksi tehty. No vielä tähän verotuksen ja riippumattoman valvonnan lisäksi niin asia, joka ei ole ollut kovin paljon esillä, mutta joka, jota pidetään ehkä vähän liian naivina asiana, mutta pidän tärkeänä kuitenkin, että meillä yhteinen viesti on siitä, että kyllä tämmöistä talous- ja rahapolitiikan koulutusta kaikilla tasolla, aivan ammatillisessa koulutuksessa, yliopistossa pitää lisää, koska yksittäiset kansalaisetkin on tänä päivänä vastuussa erittäin paljon. Ei ole pelkästään pankkien syy, että ostetaan näitä mielikuvitustuotteita, finanssimaailman mielikuvitustuotteita, mutta se on vain ihmisten syy, että miksi ihmiset havittelevat suuria voittoja ja matalia korkoja, koska se ei ole mahdollista. Että tämmöisen koulutuksen korostaminen. Ja se, minkä toivoisi, että tästä mietinnöstä niin toistuisi ne sanat ja ne viestit, ne on kyllä arvot, hyveet, reaalitalous, koska tietyllä tavalla arvojen ja hyveittenkin korostaminen on nyt erittäin tärkeää, kun ajatellaan tulevaisuutta ja sitä todellisuutta, että juuri tällä hetkelläkin maailman terävimmät aivot kehittävät uusia finanssimaailman tuotteita, joilla tarkoitus on pettää ihmisiä ja pettää, pettää niin se, että ihmiset oppisivat erottamaan ja, ja yritysmaailman perusasioita olisi enemmän arvot ja hyveet. Näitäkin pitää korostaa, mutta erityisesti vielä pidän tärkeänä sitä, että tämä viikko käytetään siihen, että mietitään ne tietyt pääviestit, joita tämä komitea haluaa, haluaa kertoa kansalaisille ja komissiolle ja neuvostolle ja niin edelleen. Kiitoksia. Vielen Dank. Ähm, ich habe mich hier selber auch auf die Liste Kiitoksia. Olin laittanut itsenikin tähän listalle. Koordinaattorimme Ulle Schmidt sanoi jo paljon asioita ja itse halusin käyttää puheenvuoron asioista, joista jo puhuttiinkin, joten lyhyesti. Meidän täytyy tehdä ero tämän globaalin talouskriisin ja Euroopassa olevan kriisin välillä – koska olisimme todennäköisesti joutuneet tähän eurooppalaisen kriisin ilman maailmanlaajuistakin kriisiä. Tässä on taustalla myös tietynlainen poliittinen kriisi. Olemme nyt tienhaarassa Euroopassa ja meidän täytyy päättää, mihin suuntaan nyt lähteä. Ja mielestäni mm, virheiden korjaus ei ole ollut tarpeeksi riittävää. Se ei riitä, että että on tehty virheitä ja nyt ne jätetään korjaamatta ja jatketaan sitten vain eteenpäin, aivan kuten aikaisemminkin, vaan meidän täytyy nyt todella pohtia sitä, miten Eurooppa voi lähteä kohti uutta suuntaa. Me tarvitsemme uuden, uuden pohjan Euroopan unionin ja euroalueen toiminnalle. Ja tämä vaikuttaa hyvin voimakkaasti siihen, miten jäsenvaltiot, komissiot ja kaikki muutkin toimielimet voivat toimia. Ja tämä ehkä pitäisi tuoda hieman selkeämmin esiin. Me emme ole valiokunta, jonka täytyy eh, tehdä sellaisia ehdotuksia, jotka täytyy tulevan vuoden aikana pilkun tarkasti toteuttaa, vaan me annamme ehdotuksia, jotka meidän mielestämme ovat periaatteessa oikein. Kuten täällä sanottiin, tarvitsemme entistä enemmän Eurooppaa, Tämä ei ole varmasti monillekaan mikään uusi viesti, mutta tätä tulee olla vaikea välittää eteenpäin ja toteuttaa. Ehkä tähänkin tarvitaan vielä lisää huomioita. Ja sitten toiseksi se, minkä Pascal ja muutkin jo sanoivat, täytyy olla niin, että meidän päätelmämme on helppo ymmärtää, että ne on muotoiltu niin, että vastaanottajatkin voivat sitten välittää niitä edelleen eteenpäin. Eli haluamme käyttää kerroin potentiaalin mahdollisimman hyvin. Eli meidän täytyy lähettää yksinkertaisia, selkeitä, mutta äärimmäisen tärkeitä viestejä eteenpäin. Ja kun muotoilemme viestejämme, niin ehkä meidän pitäisi vielä hieman pohtia, kuinka tehdä tämä. Meillä on rahoitusmarkkinat yhtenä asiana. Yksi viesti on, että tätä täytyy säädellä ja tätä ja tätä täytyy vielä tehdä enemmän. Sitten toiseksi meidän täytyy ottaa kantaa vielä rakenteeseen, josta puhuttiin. Olin Berliinissä. Kigold ja Bervanskin olivat paikalla. Bank of Englandin edustaja oli paikalla ja hänkin sanoi, että meidän täytyy todella pohtia tätä rahoituselimen rakennekysymystä. Tarvitsemmeko jotakin todella läpinäkyvää? Ja mit, pohtia myös maksukyvyttömyysoikeutta. Ja sitten toiseksi se, mikä on EU-rooli kansainvälisillä foorumeilla? Minkälaisia uusia rooleja komissiolle kenties tästä lankeaa? Ja sitten meillä on ehdotuksia yksittäisille jäsenvaltioille tai niitä koskien. Toisaalta vedetään siihen, että, vedotaan siihen, että niiden pitää purkaa velkaansa, mutta ehkä pitäisi konkreettisemmin sanoa, miten tähän päästäisiin. Ehkä täytyisi olla tietynlainen velkajarru maiden perustuslaissa, aivan kuten Saksassa. Tämä olisi siis konkreettinen vaatimus, ja kukaan, mikään hallitushan ei uskalla rikkoa perustuslakia. En ainakaan näin usko. Ja toinen asia, joka meidän täytyy tuoda selvästi esiin, on se, että näyttäisi siltä, että kriisi on hieman lientynyt – lieventynyt, mutta ei vielä euroalueen kriisi. Mutta ehkä tämä lieventyminen on aika väliaikaista. Kun kuulen, että EKP on juuri julkaissut ehkä Saksassa tai Saksaa koskevan tällaisen äh, laitoksen äh, investoinnin, äh, siis sanottiin, että nämä investoinnit tulevat vähentymään noin kahdella miljardilla. Ja jos todella näin on, niin me todella, meidän on puututtava virheisiin, joita tältä osin on aikaisemmin tehty. Niitä ei saa sivuuttaa. Ja itse olen sitä mieltä, että maailma saadaan järjestykseen ainoastaan, jos vedämme yhtä köyttä. Eurooppalaiset, amerikkalaiset, ehkä myös kiinalaiset, kaikki pitää saada kulkemaan samaan suuntaan. Tästä tulee äärimmäisen hankalaa, vaikka olemmekin kuulleet positiivia viestejäkin G20. Siis hankalaa tästä tulee. Mutta tämä ei ole mikään conditio sine qua non jos emme pääse tähän nyt sataprosenttisesti tai ainakin 95 prosenttisesti, niin silloin avaamme jälleen kerran oven sääntelyn vallattomuudelle ja syntyy uusia houkutuksia niille, jotka haluavat kääntää tilanteen omaksi edukseen. Ja tässä luodaan sitten taas tulevan kriisin pohja. Tässä kaikki. nyt Pervanche, viimeinen puheenvuoro. Kiitoksia. Katson täällä, onko muiden pääosastojen edustajia komissiosta – näin ei taida olla, koska kilpailu pääosasto myös ja Mark pääosasto olisivat voineet olla kiinnostuneita, niin minä ehdotan, että, ehdotin, että näistä pääosastoista tulisi eh, myös edustajia. Mutta joka tapauksessa eh, kiitoksia tässä vaiheessa, koska eh, tämä työ jonka Otmar Karas teki, eli lisättiin viikko määräaikaan tarkistuksille ensimmäisessä keskustelussa. Pohdimme jo, että jos pidennetään määräaikaa, se ei tarkoita sitä, että lisätään tarkistuksien määrää merkittävästi, Päinvastoin yritetään vähentää tarkistusten määrää, eli enemmän aikaa ja vähemmän tarkistuksia. Se on aika paradoksaalista. Toivottavasti tämä äh, kokous auttaa siinä. Me, minun toimintamallini on sellainen, että olen täysin käytössänne 15-22. Olen mahdollisimman paljon käytössänne, kaikille teille. Ja täytyy miettiä, miten järjestäydymme tässä. Niin kuin sanoitte täällä, jotkut ovat Yhdysvalloissa ensi viikolla ja poliittisissa ryhmissä voidaan jatkaa, mutta 15.82. päivä voidaan ryhmissäkin yrittää löytää tasapainoa jos nyt emme halua päästä kiivaaseen lopputaisteluun, kaikki sanoivat, että eivät halua sellaiseen, sellaista taistelua, niin meidän pitäisi löytää keinot 15.22. päivä viikolla ähm, kaikkien pitäisi tunnistaa ne viisi kuusi kohtaa, jotka heidän mielestään ovat merkittävimmät silloin, kun tehdään yhteenveto tästä mietinnöstä, ja sen pitää olla harmonisoitu. Ja tässä mennään sisältöön, teemmekö sen yhdessä vai teenkö tämän kaikkien kanssa erikseen. Varmasti teemme nämä molemmat. Ehdotan yhtä tai kahta tapaamista varjoesittelijöiden kanssa Strasbourgin viikon aikana. Ja todellakin olen käytössänne, jotta voimme keskustella eri poliittisten ryhmien kanssa. Sitten sisältökysymyksistä. Minä kuulin tänään, että Euroopan parlamentti sillä on hyvin vanka eurooppalainen tavoite tässä. Minä en ole aivan samaa mieltä Englin kanssa, mutta yhdessä kohtaa olen samaa mieltä. Hän tukee 150 neljä kohdassa, mutta me olemme ainut instituutio, joka voi sanoa sen, mitä me sanomme. Eli Euroopan unioni, jos se haluaa elää globalisoituneessa maassa, niin se, se tarkoittaa tietenkin 1930 Yhdysvaltoja samaa tilannetta. Ja Olette aivan oikeassa puheenjohtaja. Meidän mietintömme, joka täällä on esitetty, se menee siihen suuntaan. Siinä on lyhyt, keskipitkä ja pitkä aikaväli 154. Siinä puhutaan tietenkin emujärjestelystä. Siinä pitää kuulla myös komissaareja, jotka ovat asian tiimoilta toimineet. mutta tähän suuntaan me olemme menossa. Ja tästä minä, minulla on ollut alusta asti sellainen olo, että tässä valiokunnassa voidaan päästä tuollaisiin loppupäätelmiin, mutta vaikea kohta. Tässä minä tulen kaapista tänään. Tämä vaikea kohta on se, kun analysoidaan sitä, mitkä ovat ehdot, että päästään kriisin yli. Ne tarkistukset tulevat esiin. Meillä pitää olla heti poliittista budjettikuria tai sitten luovutaan kasvutavoitteista, katsotaan mitä tapahtuu Kiinassa, Yhdysvalloissa ja hyvä Engel, teidän täytyy katsoa tätä tekstiä tarkemmin. Tämä kasvu-sana tulee ainoastaan parissa kohtaa, mutta sen sijaan minä en tunne sellaista yhteiskuntaa, joka pääsisi eteenpäin ilman investointeja. Ja investoinnit, täytyy katsoa, mistä ne tulevat. No, minä puhun toisesta myytistä. Laina. Nyt puhutaan vain lainoista, mutta niin kuin Rova Jakonsaari sanoi, silloin kun velka on järkevää, silloin se on investointi. Täytyy miettiä, että mistä haetaan tulevaisuuden investoinnit. Jäsenvaltio tietenkin niillä on oma velkaantumiskapasiteettinsa. Tällä kaikki ovat samoilla linjoilla Tämä on Euroopan unionin tehtävä myös. Sen ei pidä tehdä samoja virheitä kuin jäsenvaltioiden, mutta tässä suhteessa pitää korjata niitä epätasapainopisteitä, joita on ajatellen kilpailukykyä. Ja tällä tavoin pysytään myös globalisaation kelkassa. Minä olen tässä parlamentissa tarkastellut eri näkökohtia ja e, velkaantumisesta e, puhutaan kuluttajien e, velkaantumisesta. Ja tässä olemme nähneet aivan selkeän velkaantumiskoneen kuluttajille. Minä en sano tietenkään, että kaikki ovat samoilla linjoilla, mutta minä en pidä siitä, että sellainen yhteiskunta, jossa mahdollistetaan tällainen toiminta kaikissa olosuhteista ja sitten julkinen velkaantuminen on sellainen asia, joka, jota sitten syyllistetään. Mutta kun puhutaan sitä, minkä Schmidt otti esiin, eli ideologinen osio. Se on varmasti vaikea kohta näissä keskusteluissa, ja minä toivon, että siinä asiassa eh, Otmar Karasin, Paskalin eh, ja Koferatin eh, näkemykset kollektiivisesti niistä voisi tulla hiukan älykkäämpiä. Tässä siis yleishuomioitani, mutta minä voisin vastata pariin äh, kysymykseen yksityiskohtaisemmin. Minä pelkään, että puhun hiukan pitkään. Äh, minä olen valmis siihen. Äh, voin antaa vastauksia erikseen, mutta pelkään, että ehkä se on tässä vaiheessa hiukan rankkaa. Ehkä aivan todella lyhyesti, jotta ymmärrätte, miten tarkasti kuuntelin, mitä he ovat sanoneet. Pietikäinen ei enää ole paikalla. Mene vielä nopeammin siis. Se, mitä hän sanoi, se ei muuta tätä asiantilaa. Minä olen aivan samaa mieltä ja sama pätee myös Rova Podimataan. Kreikka ei tietenkään ole olleet tässä syntipukkina sen takia, että Goldman Sachs hölmöili mutta tässä oli tiettyjä ristiriitoja Engeliltä. Hän ehdottaa tiettyjä näkökohtia, jotka ovat mm, avainseikkoja hänelle, mutta täällä on aina sellaisia kohtia, jotka ottavat esiin juuri ne kohdat, joita hän sanoi 145 eh, pankit 192 eh, ja 198. Sitten Jung. Varmasti olemme samoilla linjoilla monissa asioissa, mutta sitten eurooppalaisten eh, ja instituutioiden luottamus, se on heikentynyt, koska mm, nyt ei välttämättä nähdä sitä Eurooppaa, johon kansalaiset pyrkivät. Jos sovitetaan yhteen uudestaan tätä asiaa Eurooppa-tasolla, eh, sosiaalinen vuoropuhelu on asia, joka painottaa, tasapainottaa. Alvarez puhui eh, vastakkainasettelusta, eh, kasvu- ja vakaussopimus Mm, tämä on tietenkin vaikea näkökohta, mutta meidän täytyy tämäkin keskustelu käydä. Ja Thomas Mann on vielä täällä. Tällä tavoin me pääsemme keskusteluun, joka on meille vaikea. Öö, yhteiskunnassa pitää noudattaa sääntöjä ja öö, siinä on tietty öö, kuri olemassa mutta sanon, eh, että tämä mm, sopimus, eh, vakaus- ja kasvusopimus ei riitä, eh, jos halutaan saada aikaan eurooppalaista lisäarvoa. Ja tässä mielessä meidän pitää miettiä Euroopan, emun uudistusta. Sanon tämän aivan selvästi nyt. Minua huolestuttaa mm, tuo työryhmä, jossa Van Rompuy on puheenjohtajana. Siinä on keskitytty Kreikka-kysymyksiin ja minä pelkään kovasti, että tämä lähtökohta on siinä, että vahvistetaan sopimuksen budjettikuriosiota osiota, ja sitten kun tämä on saatu aikaan, niin muut asiat, joista on keskusteltu, niitä ei enää käsitelläkään ja jos näin käy, niin me emme ole päässeet askeltakaan eteenpäin. Ehkä tulevaisuudessa joku maa miettii, että he ovat ainoastaan yksin tässä kriisissä, että on ainoastaan sellaisia maita, joilla on ylijäämää. Näin ei ole, mutta minulle sopii kuri kyllä, mutta ei pidä alkaa tästä enää riitelemään. Jos tämä, tämä äh, on keskustelun aloitus, niin silloinhan ähm, kaikki muu keskustelu jää äh, sivuun. Minä en äh, tässä millään tavoin halunnut kyseenalaistaa näitä tiedonantoja, mutta silloin kun jäsenvaltiot ovat validoineet omat tukisuunnitelmansa. Silloin ei ehtoja ole eh, ollut vielä määritelty ja sinne niitä ei otettu huomioon ajatellen pk-yritysten rahoitusta ja eh, ehkäpä komissiolla oli hyvät ajatukset, mutta eh, siitä huolimatta on tärkeää se, miten, miten valtioiden hallitusten päämiehet ovat täytäntöön panneet omia vakautuspakettejaan. Ja sitten Noel Schmidt. Olen aivan samaa mieltä siinä, että mallissamme tarkoitetaan, että lisää Eurooppaa, mutta ei mitä tahansa Eurooppaa. Ja kun te sanoitte, että me tarvitsemme suuren yleisön tuen, kansalaisten tuen, niin juuri näinhän yritämme toimia. Jos nyt sanotaan, tämä keskusteluhan käydään, mutta minun mielestäni, jos heille sanotaan, että tämän kriisin jälkeen se malli, joka oli voimassa, on hyvä malli, niin ei pidä hämmästyä, jos mennään takaisin eh, nationalismiin, koska ihmiset eivät luota sellaiseen malliin, joka on romauttanut meidät. Ei heille voi sanoa, että tämä on hyvä malli. Voi sanoa tietenkin, että me olemme samaa mieltä, että torjumme nationalismia. Niin kuin sanotte, eh, tämä eh, selvitys valiokunta tässä puhuisi myös puheenjohtajalle. Minulla on ollut tällainen ajatus jo mielessäni ja kun me keskustelemme sitä, miten meidän työmme jatkuu, niin se on tärkeä asia. Varmasti muistatte, että puhuimme tästä asiasta kerran ja se hukkui sitten sen jälkeen. Euroopan komissio on saanut aikaan selvitysrakenteet, jotta selvitetään, mitä on tapahtunut, mutta se mitä tapahtui ajatellen selvitysryhmää Kreikan tilannetta ajatellen. Ehkä tässä voisimme hiukan tarkemmin tätäkin asiaa selvittää ja tätä asiaa voitaisiin todellakin tutkimusvaliokunnalla helpottaa. Ja sitten sanoitte, että paras on meidän viestimme ja haluan siitä viestintää. Meillähän on, meillähän on kaikilla tarve tunnistaa itsemme tuosta viestistä. Ja sitten Pascal mm, muodosta. Minä en osaa muotoa kun minulta pyydetään kirjoittamaan päätöslauselmaa, niin sellaisen teen. Täällä on viestintää tietenkään. Mietin, mietin, että mitä tehdään nyt, mitä tehdään myöhemmin. Mutta me tarvitsemme juuri tämä tyyppistä toimintaa miettiä, miten järjestetään tämän mietinnön viestintä, jotta siitä tulee luettava ja sitten äh, mietintö. Äh, siihen tulee tarkistuksia ja käyn ne läpi faktapohjaisesti analysoiden, äh, aivan kuten olen tehnyt, mutta, mutta on lisätarkistuksia varmasti tule, tulossa. Ei tämä ole vaikein osa, mutta siis Aionko siis päivittää tämän mietinnön? Niin kyllä vain, aion tehdä näin. nämä viisi, kuusi avainkohtaa Euroopan unionin suhteessa globaalistumiseen 173 kohta, sitä pitää kehittää. Minä en maininnut sitä, mutta kiitos kun muistit, muistutitte siitäkin. Sitten vaihtoehtoina on budjettikuri tai kasvu. Siitä olemme keskustelleet jo paljon olisi hyvä, jos pääsisimme eteenpäin. Ja Swibern, hänkään ei ole paikalla. Olisin halunnut tehdä hänelle tunnustuksen. Tämä liikkuvuuden ajatus, se koskee köyhimpiä ja rikkaimpia. Minä otin tämän sanonnan eh, eräältä Goldman Sachsin edustajalta – ja sitten Giggle erittäin hyvin hän otti esiin näitä kohtia, analysoi ympäristökriisiä ja sitä, miten se liittyi kasvumalliin ja julkiseen velkaan. Uskoisin, että siihen vastasin jo. Koferatti sitten monet ne kohtat, kohdat, jotka otitte esiin, ähm, eli tervehdyttäminen ja tasapuolisuus, äh, pitää antaa ihmisille äh, tulevaisuuden näkemys, äh, nä, nä, tulevaisuuden näkymiä. Ja minä toivon todellakin, että me tässä tuomme yhdessä toivoa ihmisille. Sitten työntekijöiden osallistuminen. Minä olen aivan samaa mieltä kanssanne ei ainoastaan niistä syistä, jotka mainitsin, jos yritys menee konkurssiin. Mitä tekee työntekijä silloin, kun hänellä on osakkeita ja osakkeiden arvo nousee merkittävästi? Silloin voi olla houkutus myydä osakkeensa ja menettää valvontansa, valvontamahdollisuutensa. Ajatus, jota pitää kehittää tässä, eli vaihtoehtoisia rakenteita yrityksille, osuuskuntia tai sellaisia rakenteita, joissa työntekijät ovat suoraan osallisina, osakkaina. Se on erittäin tärkeä seikka. Ferreira hän esitti nämä neljä kohtaa, avainkohdat, jotka ovat viestissä, joka pitäisi välittää. Siinä ei ole minulle, minulle mitään ähm, erityistä ongelmaa. Ja sitten nämä haasteet, äh, Eurooppa, niin miten Euroopan mallista saadaan äh, houkutteleva, äh, ajatellen koko maailmanlaajuista skaalaa. Sitten 57 kohta, sitä pitää kehittää ajatellen tuota kasvu- ja vakauspakettia. Engelille vastasin jo, nyt hän onkin lähtenyt, mutta vastaan siltä osin, kun olemme yhdellä samalla linjalla. Me olemme yhdessä nähneet, äh, että äh, maa, joka häviää, se ei voi olla äh, hyvässä tilanteessa. Ei tässä ole että ei pk-yrityksistä eikä velasta. Jos mietitään, mitä Euroopan unioni voi tehdä, se voi olla innovatiivinen vyöhyke ja pk-yritys on juuri sellainen alue, jossa voidaan myönteisesti toimia. Ja uskoisin, että vastasin jo tähän väestön vanhemmiskysymykseen, mutta 84 mm, muun muassa, onko siellä myös muita kohtia. Sitten Liisa Jakosaari tässä talouskoulutuksessa ja kasvatuksessa olen aina miettinyt, että tässä häiritsemme näitä kansalaisia ja sitten pankit eivät tässä koulutustehtävässä kuitenkaan onnistu ja olemme varmasti samaa mieltä, että me voisimme miettiä, minkälaisia arvoja välitämme minä keskustelin Robert Goebbelsin kanssa jokin vuosi sitten. Me kritisoimme sitä, miten eläkerahastot toimivat, mutta mehän olemme niissä osakkaina tavallaan, koska me haluamme mahdollisimman suuret eläkkeet ja mahdollisimman suuret tuotot. Ja tässä suhteessa rahan arvot ja etiset arvot ovat tärkeitä yhtä lailla. Ja sitten poliittinen ulottuvuus äh, G20. Äh, me olemme tässä samoilla linjoilla, äh, mutta tässä valiokunnassa toivottavasti voimme antaa tällaista viestiä. Me olemme olleet tiukimpia siinä, miten saadaan aikaan tasapaino ja tervehdytetään Euroopan taloutta. Kiitoksia oikein kovasti kaikille. Sanoin jo aikaisemmin, että olen käytössänne ja teemme yhdessä töitä, jotta saamme tästä menestyksekkään mietinnön. Si. Kiitoksia ja me palaamme asiaan kello 15 nyt iltapäivällä. Kiitos.